Bene, allora... No niin. Voisimmeko pikkuhiljaa istuta paikoillemme? Abbiamo un'ora a disposizione, poi avremo... Meillä on tunti tässä käytettävissä, sitten on äänestys. Ja tässä, tässä tunnin aikana tarkoituksena on käsitellä kohta 14. Esityslistassa kyseessä on Euroopan laajuiset energiaverkostot. Esittelijänä tässä on Correra de Campos. Olkaa hyvä. Eh, boas tardes a todos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostaria de Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää varjoesittelijöitä yhteistyöstä ja kaikesta tästä työstä, jota olemme tehneet yhteistyötä. Haluaisin kiittää, haluaisin kiittää myös neuvostoa, neuvoston ansiosta voimme osallistua energian epäviralliseen neuvoston kokouksiin Kööpenhaminassa. On todella tarpeen toimia Euroopan unionin tasolla, energiapolitiikan tasolla. Se edellyttää markkinoiden suurempaa avautumista kolmen tavoitteen osalta on taattava energian toimitusvarmuus ja kilpailukyky ja kustannukset teollisuudelle ja kotitalouksille on myös taattava kestävyys niin, että voisimme edistää uudistuvia energialähteitä. Minä olen laatinut tästä mietinnön, jossa on seuraava lähestymistapa. Haluamme tukea komission ehdotusta. Mielestämme Komission ehdotus on maalaisjärjen mukainen. Sillä laaditaan yhteiset energiamarkkinat ja kaaditaan aitoja ja rakennetaan tarvittavia infrastruktuureja jäsenvaltioiden yhteyksiä varten. Tässä on myös yksityisiä investointeja ja työpaikkoja luvassa tälle alalle. Ensimmäisessä käsittelyssä olisi hyvä päästä sopimuksen neuvoston kanssa, mutta tässä mielessä haluaisin, että otettaisiin huomioon meidän ehdotuksemme ja meidän kantamme. Meidän tavoitteistamme tarvitaan eurooppalaisia näkemyksiä verkostojen kehittämisessä. Olisi toi, toimittava niin, että infrastruktuurin hankkeet olisivat mahdollisimman tehokkaita. Tavoitteena on myös suurempi yhteistyö verkonhaltijoiden välillä niin, että saavutettaisiin tavo- tavoitteet. On aivan selvää, että kun valitaan näitä hankkeita, joista on yhteistä etua, on huomioitava varastointi, tämän hiilen varastointi ja sieppausmekanismit ja verkostojen yhteenliittettävyys. Tätä on nyt jäsenvaltiolle komissiolta. On myös ehdotettu, että vahvistettaisiin sääntelijöiden yhteistyötä niin, että hankkeiden valintaprosessi olisi objektiivisempi ja voitaisiin taata kestävä rahoitus ja asianmukainen lähestymistapa verkostojen puhdistamisessa niin, että lähestymistapa on alaspäin. Täällä on yhteisen edun mukaisia hankkeita, eikä tässä ole mitään lukkoon löytyä aikataulua, vaan sanotaan, että tätä toteutetaan asetuksen voimaantulon jälkeen. Yhtäältä olisi kiire toimia, mutta toisaalta meidän taattava avoimuus. Ja haluamme myös, että luotaisiin työpaikkoja. Kun hankkeita valintaan on kiinnitetty suurta huomiota näille niin sanotulle energiasaarekkeille, on objektiivisesti valittava hankkeet, kustannushyötyanalyysejä ja muita kriteerejä käyttäen. Neuvotteluilla on vältettävä jäsenvaltioiden yksipuoliset päätökset Tämä on väline, jota on aikaisemminkin käytetty ja siitä on ollut hyviä tuloksia. Mitä sitten tulee rakennuslupiin, komission ehdotukset, joiden mukaan perustettaisiin tällainen yhden luukun taho ja kolmen vuoden määräaikaa. Mielestäni nämä ovat hyviä ehdotuksia. Siinä tapauksessa, että kolmesta vuodesta ei voida pitää kiinni, tai jotta niistä voitaisiin pitää kiinni, niin on otettu käyttöön positiivisia ja negatiivisia kannustimia, yksi, yhden, yksi luukku ja e, vastuuviranomaisten kertomukset. On esimerkiksi palkintoja parhaille käytännöille ja rahoitusta, lisärahoitusta kyseisen jäsenvaltion hankkeille. Valvonnasta me kannatamme yhteistyötä eri maiden toimijoiden välillä niin, että että mukana olisivat nämä niin sanotut first moverit. Ja kannustaminen oli siis se, että nämä olivat toimineet ensimmäisenä. Tämä olisi kannustin sen sijaan, että niitä rangaistaisiin että tosiaan rangaistaisiin. Ja toivon, odotamme, että asetus astuu voimaan yhteen liittettävyyden kannalta. Tiedätte, että olemme myöhässä sitten täytäntöönpanoon. Sen on oltava oikea-aikaista, jotta voidaan pitää kiinni valvonnan määräajoista. Olisi pyrittävä nopeutettuun toimintaan. Instituutioissa puitteissa on olemassa koordinaatiota, jossa puhutaan näistä järjestelmistä on suunniteltu siis järjestelmistä koordinaatiota. Tarkoituksena on taata energia, toimitusvarmuus myös sähkökatkosten aikana, jotka ovat yhä todennäköisempiä ja vaikeampia hallinnoida. Myös huomioitava jo rakennetut laitteistot ja tuleva verkon kehittäminen. Mitään uusia instituutioita ei aiota ehdottaa vaan tarkoituksena on se, että, että tehtäisiin ehdotuksia tavoitteiden saavuttamiseksi. Sitten julkisesta rahoituksesta olisi vältettävä markkinoiden vääristyminen näillä tukiaisilla, joita ei tarvitse maksaa takaisin. Niitä olisi myönnettävä ainoastaan hankita varten, jotka eivät kaupallisessa mielessä ole elinkelpoisia. Meillä on tässä useita toimenpiteitä, vaikka poliittista tahtoa jäsenvaltioiden taholta vielä tarvitaan, jotta hankkeet voidaan toteuttaa, kun kyseessä on yhteisen edun mukaiset hankkeet ja rakennusluvat ja määräajat. Kun ajatellaan kansallisia ylijäämiä, tämä on huonoin tapaus jäsenvaltiot varmaankin haluavat sääst- pitää kiinni näistä valtuuksistaan ja tehdä lopun näistä hankkeista, mutta nyt on tärkeää, että parlamentti näissä neuvotteluissa tiivistää rivinsä ja tukee komission ehdotusta eh, eurooppalaisista energiamarkkinoista niin, että ehdotus johtaisi tuloksiin kaikkialla Euroopassa eikä ainoastaan niillä alueilla, joissa kaikki ovat yhtä mieltä. Lopuksi haluaisin vielä kiittää varjosittelijöitä yhteistyöstä ja toivon, että voimme jatkaa eteen, vielä eteenpäin. Ja haluaisin kiittää myös sihteeristöä ja avustajia tässä vaiheessa tehdystä työstä. Kiitos. Kiitoksia sitten varjoesittelijät. Aloitamme kollega Saudarkasista. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijää hyvin kunnianhimoisesta mietinnöstä. Minä itse kuten Mm, minä itse olen samaa mieltä esittelijän kanssa, niin kuin hän juuri sanoi, että komission ehdotus on kyllä hyvin ajoitettu ja hyvin laadittu. Minä siis onnittelen esittelijää siitä, että hän paransi hyvin kunnianhimoisesti komission ehdotusta ja yleisesti haluan vielä toistaa sen, että tuen tätä päästrategiaa ja päälähestymistapaa ö, yhteisön aseman vahvistamiseen tässä hyvin tärkeässä asetuksessa. Mm, en aio nyt tässä toistaa ja toista ja mainita kaikkia näitä yksityiskohtia, jotka minun mielestäni ovat onnistuneita näissä tarkistuksissa tai tässä asetuksessa. Näitä kohtia on niin paljon, että pysyn nyt tässä yleisellä tasolla siis tuen tätä perusperiaatetta ja päälinjoja. Haluaisin keskittyä niihin kohtiin, joista minun mielestäni pitäisi tulevaisuudessakin keskustella ja joista pitäisi meidän keskuudessamme täällä parlamentissa etsiä äh, kompromissia. Luulenpa, että parlamentin ja neuvoston välillä syntyy näistä kohdista myös keskustelua. Ensinnäkin ongel, ongelmat eivät ole strategisia tai yleisiä yhteisymmärrystä siis on. Ongelmista on kyse ennen kaikkea menettelyistä ja yksityiskohdista. Ennen kaikkea on kyse yhteisten tai yleishyödyllisten hankkeiden tunnistamisessa. Esittelijä on muotoillut tätä menettelyä näiden hankkeiden tunnistamisessa hieman tuen joitakin näkökohtia tässä, mutta aiomme tästä vielä ilmaista meidän kantamme, sillä joissakin yksityiskohdissa meillä on joitakin eri kantoja teidän kantanne nähden. Muutama esimerkki. Minun mielestäni tässä asetuksessa tässä on ö, menettelytapa yleishyödyllisten hankkeiden valin, valitsemiselle. Tässä ei siis luoda minkälaista hierarkiaa. Ja tarkistuksessa jo viitataan hieman siihen, että jotenkin rankattaisiin nämä ö, hankkeet tietyllä tavalla, että mikä, mikä tulee ö, paikallisten toimijoiden toteutettavaksi ja mikä komission toteutettavaksi. Ö, Minulla on epäilykseni tästä ja mielestäni meidän pitäisi säilyttää komission ehdotus, jotta meillä on tämä valintamenettely. Tietysti meidän pitää katsoa, miten muotoilu pitää sitten toteuttaa, jotta menettelytapa on mahdollisimman läpinäkyvä. Jotakin muitakin aspekteja minä en voi heti tukea. Tässä voisi olla kyse muotoiluista tai tietystä sanoista, mutta puhun tässä ennen kaikkea energia- ja, il- ja ilmastotavoitteiden mainitsemisesta siis tietyissä kohdissa eikä johdanto-osan kappaleessa pitäisi yleisesti mainita 2020 tavoitteen, niin poispäin, mutta kun näitä samoja muotoiluja käytetään hankkeiden, hankkeiden valintamenettelyn yhteydessä, niin tämä voi ymmärtää kyllä väärin. Se ei ole oikea kohta mainita tätä. Siellä energiatehokkuus ja ilmastotavoitteet, ne pitäisi ö, mainita yleisesti. Me, minun mielestäni siis Näiden muotoilujen mainitsemista pitäisi näissä kohdissa välttää. Ja viimeiseksi haluaisin vielä mainita näistä paikallisista ryhmistä tai niiden määritelmistä. Se on hyvin tärkeä seikka. Ja meidän pitäisi olla varovaisia sen suhteen, että, että harkitsemme paikallisten ryhmien laajentamista. Me voimme miettiä jonkinlaisia viittauksia tässä asetuksessa ja ehkä yksityiskohdat voisi säilellä muussa asetuksessa. Voisi puhua suuremmasta esimerkiksi kuluttajien osallisuudesta, jotta menettelystä tulee avoimempi, mutta vain ryhmään ottaminen, paikallisen ryhmään ottaminen, mielestäni sitä pitäisi kyllä rajoittaa. Tässä siis nämä yleiset kommenttini. Kiitos paljon. Kiitoksia. Pyydän, että pidätte puheenjohtajasta kiinni, koska muussa tapauksessa aika loppuu kesken. Seuraavana kollega Valian. Uh, yes, thank you, Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella esittelijä Herra de Camposta erittäin hyvästä mietinnöstä. Hän on saanut tuen suuremmalta osalta sidosryhmiä koskien myös infrastruktuurikysymyksiä. Minulla on tässä on todellinen mielenkiinnon kohde. Olen, en vain varjoistelijan, vaan olen myös verkkojen Eurooppa-esittelijä. Meillä oli tänään aiheesta kuuleminen. tämä vahvisti minulle vielä, että edessä on valtava EU-koneisto. Kaikilla sektorilla, erityisesti energiasektorilla, tämä on vallankumouksellinen väline monin tavoin menettelytavallisesti, hallinnollisesti, rahoituksellisesti. Tämä tuo monia haasteita mukanaan kaikille sidosryhmille. Yksi näistä haasteista meille ainakin on, että vältetään se, ettei puututa markkinoiden muodostumiseen tai edes kilpailuun julkisen ja yksityisen rahoituksen välillä, erityisesti sellaisilla sektoreilla kuten energia- ja televiestintäsektorit. Yksi prioriteettinen tässä asetuksessa tulee olemaan siinä, että varmistetaan, varmistetaan avainkriteet, kun arvioidaan mahdollisia hankkeita, jotta jotta ne todellakin vaikuttavat markkinoiden yhdentymiseen ja kilpailun kehittymiseen, välttävät vääristymiä ja varmistavat sen, että kaupallisesti kestävät projektit eivät saa tukia. Nämä, tästä täytyy aktiivista kehittämistä koskien tämänhetkistä olevassa olevaa infrastruktuuria, että saadaan yhteydet aikaan sitten luvan annon aikaraja on tässä varsin kunnianhimoinen, siksi valtavirtaistettuja prosesseja tarvitaan todellakin kansallisella tasolla. Se on äärimmäisen tärkeä mielestäni. Otan tämän mukaan mietintöön ehkä johdatuson kappaleiden korjauksissa. Sitten muutama tekninen kommentti mietinnöstä. Ensinnä öö, yleishyödylliset projektit, alueelliset ryhmät. Tämä on yksi pääaiheista minun mielestäni tässä keskustelussa, tässä keskustelussa. Ja vaikka ymmärrän, että esittelijä osittain avasi nämä yleishyödylliset hankeprosessit ja valintaprosessit, niin mielestäni tämä pitäisi viedä hiukan eteenpäin vielä, erityisesti mitä tulee suurempaan tehokkuuteen. Tärkeä rooli on annettu siirtooperaattoreille, koska niillä ei, koska niillä ei kuitenkaan ole globaalia näkemystä verkostosta. Mielestäni verkon käyttäjien ja muiden pitäisi saada myös oma roolinsa alueellisissa ryhmissä johtuen niiden kokemuksista paikallisista markkinoista, jotka ne ovat saavuttaneet vuosien aikana, ja ne myös lähestyvät asioita kustannustehokkaalla tavalla. Tämänhetkisessä tilanteessa siirtoverkko ei voitu ikävä kyllä ottaa mukaan listoille, jos, jos TSO eivät tukeneet tätä. Olen tyytyväinen, että esittelijä pyrkii lisäämään avoimuutta valintaprosessissa, mutta alueisten ryhmien, ryhmien hallinnoit vieläkin ovat tavallaan mustana laatikkona ja tämä on kyllä huolestuttava. Miten tämä tulee oikein toimimaan, miten päätöksiä tehdään tällaisessa ryhmässä, tätä asiaa meidän pitäisi yrittää paremmin ymmärtää. Sitten vielä toinen asia. Aikarajat, kun kehitetään sekä näitä PCI-listoja, metodologiaa ja niin edelleen. Tämä on kaikki mielestäni kestämättömällä pohjalla, koska tässä luodaan tällainen noidankehä, jossa projekteja ei oteta mukaan johtuen päällekkäisyydestä ja liian lyhyistä aikarajoista. Ja erityisesti mitä tulee ensimmäiseen listaan eh, heinäkuulle 2013, olen kuullut, että komissio on nyt työstänyt tätä asiaa huolimatta siitä, että ehdotustakaan ei ole vielä hyväksytty. Ehkä meidän pitäisi saada siirtymäaika jossa tietyt hankkeet, jotka täyttävät kriteerit, nekin voitaisiin valita yleisöllisenä hankkeena jos me haluamme antaa prioriteettiaseman toimitusturvallisuudelle, niin kuin lainsäädäntö edellyttäisi, minä uskon, että sekä äh, varastoinnin ja känestetyn maakausun pitäisi paremmin näkyä paremmin asetuksessa. Minulla on vielä muitakin kommentteja, mutta äh, tämä ehkä riittää tässä vaiheessa. Kiitoksia. Grazie, Mr. Jadot. Kiitoksia sitten herra Jadot. Merci madame la présidente et merci au rapporteur. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitän esittelijää hänen laadukkaasta työstään tämän mietinnön ja yhteistyön osalta varjoesittelijän kanssa. Meistä tässä mietinnössä on paljon hyviä asioita, erityisesti se, että korostetaan myös näitä älykkäitä verkkoja ja ja jakelutasoa teidän osalta ollaan kauempana. Tämäkin asia on, on, on muistettava, kun puhutaan energiatehokkuuden haasteista. Se on meidän hyvin tärkeä asia. Tuemme esittelijää aserin vahvistamisen osalta. Mielestämme tämä tehty ehdotus on hyvin kiinnostava niin, että voidaan antaa vielä lisää eurooppalaista perspektiiviä tälle työlle. Sitten kolme kohtaa, jota me haluaisimme erityisesti korostaa. Ensinnäkin haasteena ovat sähköalan infrastruktuurit. Ei pidä erehtyä hankkeiden hierarkiassa. Meillä on kaksi kolmasosaa sähköä ja kolmasosaa kaasua. On korostettava erityisesti sähkön alan haasteita. Tämä on meille aivan keskeistä. Tästä syystä tavallaan tällä hetkellä tämä, tämä hiilen sieppaus ja varastointi on vähän turha ja epäasiallinen, koska puhumme tekstistä, jolla on vastattava kolmeen tavoitteeseen. Uudistavan energian integrointi, sisämarkkinoiden energian integrointi ja, ja sitten toimitusvarmuus. Tämä hiilen siepposivarastointi ei vastaa mihinkään näistä kolmesta, vaan toki tässä puhutaan perspektiivistä 2020 mennessä ja tiedämme, että siihen mennessä ei ole mitään kaupallista perspektiiviä tälle tekniikalle hankkeita vasta testataan, joten emme oikein ymmärrä, mitä järkeä on on ikään kuin viedä huomioon pois näistä muista painopisteistä tällä hiilen sieppauksella varastona. Sitten toinen kysymys menettelyjen, valintamenettelyiden avoimuus, kun kyseessä ovat yleishyödylliset hankkeet. Me haluaisimme, että laajennettaisiin alueellisia ryhmiä, kuten täällä Rovalen sanoi, on erittäin tärkeää, että ne, jotka tulevat olemaan aktiivisia tässä menettelyssä, ovat jo alueellisissa ryhmissä läsnä. Tämä koskee tietenkin kuluttajia, mutta myös eh, sellaisia eh, toimijoita, jotka jossakin vaiheessa tulevat mukaan menettelyyn. Ja jos toivomme niin kuin haluaisimme, että nopeus olisi tässä tärkeä osa-alue näitä infrastruktuureja, siksi olisi tärkeää mahdollisimman pitkälle ottaa mukaan eri toimijat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa niin, että se olisi avoin prosessi ja yhä helpommin hyväksyttävissä yhteiskunnassa. Sitten tässä on tietenkin kyseessä myös tämä kustannushyöty metodologia. Kustannushyötyanalyysiin olisi otettava mukaan pitkän aikavälin tavoitteet. Emme voi tehdä työtä äh, niin, että meillä on tavoitteita 2020 ja energian osalla 2050 ja sitten ei kuitenkaan kustannushyötyanalyyseihin oteta mukaan näitä energia-alan, Euroopan unionin energia-alan pitkän aikavälin tavoitteita. Edelleen on pyrittävä siihen, että ympäristöhaasteita ja infrastruktuurihaasteita ei aseteta vastakkain, eikä julkisuutta yleisen tai julkisen tahon osallistumista ja tehokkuutta myöskään asettaisiin vastakkain. Olisi parempi, että paremmin nivellettäisiin nämä ympäristövaikutukset ja yleisen kuuluminen johdonmukaisen määräaika näkökulman kolme, jos kolmessa muodossa on kaikki ratkaistu, niin on, meistä tämä on jopa tavoitteiden vastaista. On tietenkin toimittava nopeasti, mutta jos se on tämä liian vähän aikaa, niin voi olla, että menetämme nämä hankkeet kokonaan sen sijaan, että niillä annettaisiin vähän lisää aikaa, niin ne saataisiin käynnistämään. Kiitoksia. Grazie. La parola... Kiitoksia. Seuraavana Sousa Wagner. Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin yhtä ennen kuin muut jotka tähän mennessä ovat puhuneet onnitteluihin esittelijälle Antonio Korealle, joka tekee erittäin hyvää työtä ja kunnioitettavaa työtä. Ja sitä ovat myös vaikuttaneet jos tähän. Ehkä toistan joitakin jo esitettyjä ajatuksia, mutta haluaisin jälleen kerran ottaa esille jotkut kohdat, jotka minusta ovat vieläkin tärkeämpiä tai kaikkein tärkeimpiä tässä asetuksessa. Ensin haluaisin ottaa esille sen, että täytyy vahvistaa suunnittelua, jolla on eurooppalainen visio. Mielestäni tämä on tämä epävirhe, joka energiapolitiikassa tähän mennessä aina on ollut. Ja juuri tätä pitää välttää. Pitää välttää, että pitää pystyä ylittämään kansalliset näkemykset infrastruktuurien kehittämisestä. Ja tässä mielessä täytyy tavallaan voida ylittää nämä kansalliset edut, joita jäsenvaltiot edustavat, jotta saadaan aikaan eurooppalainen kokonaisuus. Näin ollen me aina puolellamme sitä, että vahvistetaan Euroopan toimielinten asemaa. Tässä tapauksessa ennen kaikkea vahvistettaisiin komission roolia. Mitä tulee alueellisiin ryhmiin, on joitakin kohtia, joita pitää selit- selvittää, vielä on selvitetty. Viittaan tässä ennen kaikkea toimintasääntöihin näissä alueellisissa ryhmissä ja ennen kaikkea metodiin tai siihen, miten hyvä, tehdään sopimuksia näissä ryhmissä. Mielestäni tämä on erittäin tärkeä kohta, kun kehitetään projektien valintakriteerejä ja tapoja, ja uskon, että tällä hetkellä vielä emme ole tarpeeksi edenneet. Sitten neljäntenä asiana puhuisin siitä, että täytyy todeta, että infrastruktuurit, jotka eivät ole rajat ylittäviä, mutta ovat kuitenkin välttämättömiä, jotta voidaan kehittää eurooppalaisia verkostoja. Näin ollen ne vaikuttavat merkittävällä tavalla energiamarkkinoiden integrointiin, niitä ei pidä syrjiä silloin, kun valitaan hankkeita, jotka ovat Euroopan lisäarvoa edustavia. Eurooppalaisia hankkeita eivät ole vain ne kansallis ra- raja-alueella tapahtuvat hankkeet, vaan tärkeää on pitää mielessä, että on kansallisia hankkeita, jotka eivät ole raja-alueella tai rajat ylittäviä, jotka kuitenkin vaikuttavat myös Euroopan laajuisesti. Viidenneksi korostan johdonmukaista politiikkaa niiden politiikkojen välillä, jotka liittyvät energiainfrastruktuureihin, ja sitten taas toisaalta otetaan huomioon muut alueet ja politiikat, joita kehitetään Euroopan toimielimissä jotkut aikaisemmat tästä puhuivat, koska mistä nämä johdonmukaisuuskriteerit ovat aivan olennaisen tärkeitä, että voidaan edetä. Pitää olla johdonmukainen ilmastopolitiikan kanssa, energiapolitiikan kanssa, liikennepolitiikan, teollisuuspolitiikan kanssa ja tietenkin ympäristöpolitiikan pitää ottaa huomioon. Kaikki tämä on aivan perustavanlaatuista, jos halutaan globaali visio saada aikaan ja edetä myös yhdessä globaalilla tavalla ja pyrkiä eurooppalaisiin päästötavoitteisiin. Sitten täytyy myös muistuttaa aina siitä, että paraskin paras infrastruktuuri on se, mitä tarvitaan, ja siksi pitää korostaa energiatehokkuutta mm, myös. Sitten vielä lopuksi, mitä tulee luvanantomenettelyihin, minä edelleenkin pyyriin, vaikka tämä olisi minkälainen haavekuva, että pitäisi Pitää korostaa myös kansalaisten osallistumista. Kiitoksia puheenjohtaja. Grazie. La parola al collega Kiitoksia sitten kollega Gyurk. Köszönöm a szót, elnök Hadd én is azzal, amivel... Kiitos puheenjohtaja. Aloitanpa sillä, mitä kollegatkin jo tässä mainitsivat, eli haluaisin onnitella esittelijää, sillä tämä on todellakin hyvin tasapainoinen mietintö. Komissionkin työ oli hyvin hienoa ja esittelijä haluaa entistään parantaa tekstiä. Muutama kommentti esityksen tai mietinnön sisältöön. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että meidän pitää käyttää paremmin jo olemassa olevaa infrastruktuuria ja sitä pitää harkita ennen kuin rakennamme uutta infrastruktuuria meidän pitäisi siis jo paremmin saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä nykyinen EU-lainsäädäntöä. Ja näin me voimme välttää sen, että kehitetään kallista uutta infrastruktuuria. Mielestäni joka kerta, kun puhumme sijoituksesta, sijoittamisesta uuteen infrastruktuuriin, meidän pitää samalla kysyä, miten olemassa olevaa infrastruktuuria käytetään, ja ennen kaikkea kriisin aikana tämä on järkevää. Ja sitten toiseksi olen komission ja esittelijän kanssa seuraavissa kohdista samaa mieltä. Kustannushyötyanalyysi on yksi kriteeri. Meillä, me, meidän pitää luoda standardisoituja yhtenäisiä kriteerejä niin, että me tuemme pelkästään kaikista tar- tarpeellisimpia projekteja, ja hankkeita, jotka tuottavat lisäarvoa. tässä nyt yksityiskohdat ovat tällaisessa monimutkaisessa mietinnössä hyvin tärkeintä. Näin ongelma kyllä samat ongelmat kuin, kuin kollegani nämä kymmenen, tämä kymmenenvuotinen on, suunnitelma siis ja alueelliset ryhmät ovat ongelmallisia. Komission teksti on tässä hieman ristiriitainen. Artikla 3 kohta 7 se on hieman ristiriitainen. Siinä ehdotetaan, että alueelliset ryhmät ehdottavat investointisuunnitelmaa ja EU voisi sitten tukea näitä ja näitä. Nämä hankkeet yhdistetään tähän kymmenvuotiseen verkkosuunnitelmaan. Mutta jos katsotaan liitettä kolme, niin siellä puhutaan aivan päinvastaista. Vain sijoitukset ne, vaan siis ne investoinnit voidaan ottaa huomioon EUn prioriteettisijoituksina, jotka ovat jo olleet kymmenenvuotisessa suunnitelmassa. Olisin siis hyvin tyytyväinen, jos komissio voisi selittää, miksi tämä ristiriita on tekstissä. Tarkistukset auttavat ö, tavallaan selventämään tätä ristiriitaa, mutta tätä pitää vielä edelleen tätä työtä jatkaa. Tässä puhutaan siitä, että alueellisten ryhmien pitäisi, niillä pitäisi olla ry- oikeus tehdä nämä ehdotukset, mutta kuka kattaa nämä kulut kustannushyötyanalyyseistä? Jos uskomme liitettä kolme, niin silloin voisimme keskittyä vain hankkeisiin, jotka jo ovat mukana kymmenenvuotisessa suunnitelmassa. ja tämä kyllä heikentäisi ja paikalliset aloitteet menettäisivät painoarvoa. Joten kyllä ehdottaisin, että komission kanssa selvitetään tämä ristiriita. Kiitos. Madame Van Brent. Kiitoksia sitten Rava Van Brent. Dank u voorzitter. Um, graag aansluiten bij de felicit. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin yhtyä näihin onnitteluihin, joita esittelijälle on annettu. Haluaisin vielä vähän lisää tai jotakin jo siihen, mitä varjoesittelijät ovat täällä todenneet. Todellikin sanoisinpa, että lopultakin Eurooppa ryhtyy jäsentämään energiapolitiikkaansa. Oli aikakin. Haluaisin tämän tärkeän viestin antaa. Kun puhutaan energiapolitiikasta, niin siinä on aina erittäin tärkeä rooli julkisilla viranomaisilla, erityisesti eurooppalaisilla viranomaisilla. Mielestäni Tästä pitäisi olla seurauksena energiamarkkinoiden parantuminen ja, ja äh, hintojen määrittäminen kuluttajille. Mutta kun äh, niin tässähän herra Sado jo sanoikin tämän, mutta tämä on tärkeää toistaa vielä. Me vahvistamme pitkän aikavälin tavoitteet, sanomme mitä haluamme vuoteen 2050 mennessä ja se merkitsee energia riippuvuutta, se on totta, mutta samalla aikaan on sataprosenttisesti nojauduttava uusiutuviin energialähteisiin. On siis uudistettava sähköverkostoa jo nyt. Komissio sanoi, että se on täällä 200 miljardista tätä varten ja 60 miljardia kaasulle. Olen paljon kuullut lobbauksia kaasun puolesta. Se toki kuuluu tähän energimiksiin mutta uskon, että loppujen lopuksi sähköverkosto olisi sopeutettava ja uudistettava kokonaan ja liitettävä täysin uudistuviin energialähteisiin. Edelleen on sellaisia hankkeita, jotka eivät tällä hetkellä ole tuottavia markkinoiden takia, mutta jotka voisivat olla täysin tuottavia, jos otetaan tavoitteeksi 2030-2050. Suurten infrastruktuurihankkeiden rinnalla olisi tärkeää, että Euroopan unioni voisi rahoittaa muutakin. Ei pidä unohtaa, että energian tulevaisuus on myös riippuvaista paikallista energiasta, eli paikallista energian jakelusta. Ajattelen tässä erityisesti uusiutuvia energialähteitä. Kyseessä ovat tärkeät akselit, jotka toisivat vähän lisää perspektiiviä tekstille, mutta uskon, että muilta osin esittelijä on tehnyt erittäin hyvää työtä ja luotan hänen täysin. Kiitoksia. Tässä. Mä Kiitoksia sitten Rova Del Castillo. Sí, eh, gracias, eh, Kiitoksia puheenjohtaja. En varmastikaan ole tässä viimeinen. Minun jälkeen tulee varmaan muitakin, niin minua ennen on ollut on monia, jotka ovat jo onnitelleet esittelijä, koska todellakin esittelijä on tässä laatinut erittäin tasapainoisen tekstin. Se on hyvin ammattitaitoinen lähestymistapansa ja tekotapansa puolesta, joten onnittelut vain teille. Minä haluaisin puhua nyt lähinnä kolmesta asiasta, jotka mielestäni kannattaa mainita tässä lyhyessä ajassa. Ensinnäkin haluaisin onnitella syvällisesti esittelijää näistä asioista ja tarkistuksista, joita hän on tehnyt uusiin kohtiin. Tarkistus 62, artikla 13.2 ja sitten tämä tarkistus 63, joka on tehty artiklaan 13.2. Mielestäni ajatus tällaisesta valiovertailujärjestelmästä sijoituskustannuksia varten. Tässä puhutaan erityisesti niistä, jotka liittyvät rajat ylittäviin toimiin ja niiden kustannuksiin, yhteenliittämishankkeisiin. Tämä on hyvin, hyvin kiinnostavaa koska usein rajan tois, kahdelta puolelta tulee erilaisia ehdotuksia. Usein joskus on maita enemmänkin mukana ja se ne tulee vastaan, kun yhteenliitettävyyttä pyritään kehittämään. Nyt on tärkeää, että meillä on viite kriteerejä investointikustannuksia ajatellen jos tällaisia on käytettävissä, niin uskon, että se on hyvin hyödyllistä ja se voi nopeuttaa ja ratkaista monia ongelmia. Sitten haluaisin puhua alueellisten ryhmien määrittelystä. On hyvin vaikeaa määritellä täysin tasapainoisesti alueellisten ryhmien kokoonpano, mutta on hyvin tärkeää, että alueellisissa ryhmissä mukana olevat maat saavat mahdollisuuksia sille, että ne hankkeet, mihin ne ovat sitoutuneet, että, niitä voidaan, että ne voidaan ottaa huomioon. Minusta olisi vielä hiottava ja tuotava tähän lisää tasapainoa. Anna tästä yhden esimerkin. Pohjois-Etelä käytävällä sähkön alalla esimerkiksi voitaisiin perustaa kaksi alikäytävää Yksi, joka menisi etelästä keskustaan ja toinen sitten yksi, joka olisi Kaakkossa ja toinen keskustan ja etelän välillä, eikä ainoastaan tämä pohjois-etelälinkki, joka on liian laaja. Uskon, että tarkistusten kautta voimme tämän, tämän tehdä. Sitten nämä älykkäät verkot, se on hyvin tärkeää. On tärkeää, että meillä on tehokkaita verkkoja, Komission kertomuksessakin oli joitakin huomiota tästä, mutta, ja tässä uudessakin ehdotuksessa on, mutta on tärkeää vahvistaa sitä, kun, minkä kriteerien mukaan rahoitetaan älykkäitä verkkohankkeita. Onko tarpeen, että välittömästi tämän jälkeen annetaan asetus, jossa erityisesti käsitellään ainoastaan älykkäitä verkkoja, niin tämä on välttämätöntä todella, koska muussa tapauksessa koko tämä hanke vähän ontuu koskien eh, energian sisämarkkinoita ja koko tätä asiaa. Kiitoksia. Madame Hall. Kiitoksia sitten Rova Hall. Thank you. I... Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää kovasti hänen työstään. Ja erityisesti haluaisin kiittää tarkistusta yksi, sillä on olennaista, että muistamme energiatehokkuuden tärkeyden, kun tarkastelemme infrastruktuuria Komissio on sitä mieltä, että jos energiatehokkuutta parantaa 20 prosenttia vuoden 2020 mennessä, se, sillä säästettäisiin 6 miljardia euroa vuosittain. Tämä raha siis säästyisi energian tuottamisesta ja jakelusta. On siis tärkeää, että infrastruktuuriin sijoitetaan, mutta on erityisen tärkeää, että emme sijoita liik- tavallaan enemmän kuin mikä on to- todella tarpeellista. Energiatehokkuustarkistuksessa yksi on erityisen tärkeä. Ja sitten sijoitusten tasapainoisuus, mitä tulee sähköön ja kaasuun ja muihin muotoihin, niin on tärkeää ajatella mielestäni strategisesti. On edettävää hiilen poistamisesta, poistamisessa ja näin me, me riipumme yhä enemmän sähköstä esimerkiksi lämmityksessä. Haluaisin, että sähköön kohdennettaisiin enemmän varoja, ehkä kaksi kolmasosaa. Minulla nyt ei ole mitään hiilen talteenottoa ja varastointia vastaan. Mielestäni se on tärkeää erityisesti teollisuudessa, mutta mielestäni se ei ole kyllä olennainen juuri tässä ehdotuksessa. Tässä on kyse siitä, mitä teemme vuoden 2020 mennessä. Me olemme hiilen taltoonotossa ja va- valitettavasti vasta hankevaiheessa. Emme siis saa CCS-teknologiaa kaupalliselle tasolle, laajalle tasolle vielä ennen vuotta 2020, joten mielestäni se ei kuulu tähän ehdotukseen. Ja sitten mitä tulee kuulemismenettelyyn, niin sen pitää olla teknologisesti neutraali. Tämä on yksi syy siihen, miksi näiden hankkeiden hyväksynnässä on usein viivästyksiä. Ihmiset protestoivat usein tiettyä yhtä aspektia vastaan, esimerkiksi sähköverkko johtoja tai niiden reittejä vastaan – ja sama pätee kustannushyötyanalyysiin. On siis tärkeää katsoa suurempaa kuvaa, sillä esimerkiksi e, osittainen kaapeleiden maanalaisuus, joka lisäisi paikallista hyväksyttävyyttä, sillä saattaa olla ensiksi suuremmat kustannukset takanaan, mutta se taas pitkällä aikavälillä säästää rahaa, koska viivästyksiä ei tule. Ja näin esimerkiksi saadaan uusiutuvat energialähteet nopeammin liitettyä sähköverkkoihin. Tämä siis on tärkeää myös kustannushyötyanalyyseissä. Jos siis haluamme todella teknologisesti neutraalin lähestymistavan, niin tämä pitää ottaa huomioon, kun teemme kustannusanalyysejä näistä hankkeista. Kiitos. Se kollega Vidal Quadras. Kiitoksia sitten Vidal Quadras. Gracias, presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä Korrai Kamposin mietintö pulppua käsitettä, jo, josta varmaan kaikki täällä valiokunnassa voimme olla yhtä mieltä. Nimittäin tässä on keskeisenä ajatuksena se, että yhdennettyillä Euroopan energiamarkkinoilla markkinoilla ei voida toimia, ellei ole fysia, fyysistä infrastruktuuria, joka sen mahdollistaa. Tämä on kyseenalaistamaton tosiasia, jolle kollegamme mietintä pohjautuu ja se liikkuu hyvin eurooppalaisen suuntaan. Ja näin ollen voin minäkin liittyä näihin kaikkiin onnitteluihin, joita täällä on annettu. Me olemme viime vuosina edelleen paljon niin, että tällaiset energiamarkkinat saataisiin aikaan, mutta valitettavasti vieläkin on sellaisia toimialoja ja on hallituksia, jotka vitkuttelevat. Voi olla, että tämä asetus olisi uusi askel eteenpäin siihen suuntaan, jonka uskon, että suuri enemmistö tässä valiokunnassa toivoisi, johon toivoisi menevän keskeisiä kohtia on menettely sitä varten, että joku jäsenvaltio vastustaisi omalla alueellaan yle, yleisöllistä hanketta niin, että kyseinen vastustaminen ei tulisi mahdottomaksi esteeksi tälle hankkeelle. Sitten haluaisin viitata erilaisten indikaattoreiden laatimisesta niin, että voitaisiin verrata eri hankkeita ja hankkeen toteuttajien eri jäsenvaltioissa. Tämä lisää avoimuutta ja tehokkuutta valintamenettelyssä ja, ja välttää vilunkepelin. Tämä on erittäin kiinnostavaa myöskin. Sitten on aivan oikein laajentaa alueellisia ryhmiä, niiden kokoonpanoa ja ottaa huomioon ne hankkeet, jotka jo aikaisemmin on nimetty nimetty yleishyödyllisiksi hankkeiksi, kuten euro, yleiseurooppalainen liikenneverkosto tai, tai tämä talteenottohanke. Suhtaudun myös hyvin myönteisesti siihen, että esittelijä korostaa näitä kahden suuntaisia virtauksia ja on todennut selvästi sen, että nesteytetty maakaasu ja sen terminaalit on oltava osa infrastruktuuriamme, jotta saavutettaisiin yhdennetyt energiamarkkinat. Edelleen hän korostaa, eikä tätä koskaan liikaa toisteta, hän korostaa todella sitä, että olisi päästävä eroon näistä energiasaarikkeista. Mitä sitten voitaisiin vielä parantaa, niin on aivan selvää, että nämä sähkön varastointi, laitokset hydraulisen pumppauksen avulla tehtävät ei voi olla liberalisoida. Yksi asia on vapautettu markkina, toinen sitten säännelty markkina. Meillä on nyt joka tapauksessa tässä erittäin hyvä pohja työlle Antoni Korjati Kampasin ansiosta ja olen aivan varma, että loppujen lopuksi kyllä pääsemme merkittävästi eteenpäin kohti niitä tavoitteita, joista olemme kaikki yhtä mieltä. Grazie, Ramon. Kiitoksia sitten edustaja Ramon. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt kun olen kuunnellut tätä keskustelua ja korvaan täällä Teresa Riera, niin haluaisin ensin antaa tukeni tälle mietinnölle, jonka esittelijä on laatinut. Radikampus. Tämä on todella erinomaisen hyvää työtä. Tämä on jo täällä sanottu, enkä halua nyt sitä loputtomiin toista. Sitten mietinnössä hyvin ja laajasti käsitellään problematiikkaa koskien maiden keskisen infrastruktuurin puute. Tämä on fakta, joka vaikuttaa esteen tavoin. Ja se ei ole este vain toimitusvarmuudelle, vaan myös sille, että voitaisiin luoda energian sisämarkkinat EU-ssa, Euroopassa. Tämä tilanne tämänhetkisessä kriisitilanteessa vaikeuttaa valtavasti päätöksentekoa investointikysymyksissä ja näin pitäisi varmistaa säännön infrastruktuurin kustannustaso, koska kaikki kuluttajat maksavat tämän hinnan loppujen lopuksi. Ja tässä mielessä haluan ottaa esille, että kun verrataan kustannuksia, niin kuin Estelle sanoi, on varsin hyvä hyödyllinen vertaus, jotta voidaan varmistaa kaikkien parhaat käytäntavat. Tämä kaikki varmasti tulee vaikuttamaan suurempaan avoimuuteen ja teollisuuden ja kuluttajien etujen suojeluun. Nämähän ovat erityisen relevantteja tavoitteita meidän valiokunnassamme. Toinen tärkeä kysymys, jonka ottaisin esille vielä lopuksi, on korostaa, kuinka tärkeää on jakaa erilleen näitä sähkökäytäviä. Tässä, tässä, tässä muodossaan komission ehdotus voi vaikeuttaa niiden hallinnointia. Varmastikin sopivampi ja- jako vaikuttaisi sähköinfrastruktuurin alueellisesti ja pitäisi toimia tar- riittävän ripeästi myös. Kiitoksia. Grazie. Ultimo intervento, kollega Turms. Sitten viimeinen puhuja, kollega Turms. Euh, merci beaucoup. Euh, merci au rapporteur. Kiitoksia. Kiitän äh, esittelijää. Olen tällä hetkellä työstämässä, työstämässä tätä verkkojen Eurooppa-välinettä. Muutamat täällä jo mainitsivatkin yhden asian nimittäin, että kun ajatellaan rahoja ja prioriteetteja, niin erityisesti sähköverkosto on tärkeä. Kaasun osalta on jo paljon tehty. Siihen tarvitaan vähemmän investointeja. Nyt on erityisesti panostettava sähköön. Toinen asia on näkökohta, jonka muutama vuosi sitten havaitsin se koskee sitä, että kuinka sitten tehdään näiden infrastruktuurihankkeiden kanssa, jotka loppujen lopuksi aiheuttivat sähkön tuotantoa, joka perustuu hiilelle, joka sitten tuotaisiin takaisin Euroopan sähkömarkkinoille. Ukraina, Venäjä, Serbia, mutta on myös muutamia hankkeita, jopa Tunisialle ja Italialla olikin hanke, jossa oli sähköntuotantoa hiilellä – kaapelin kautta ja kaapeli on EUn rahoittama ja kannustama ja loppujen lopuksi sitten EU tuo sisälle sähköä, johon ei kuitenkaan sovelleta EUn ETS. Ja tähän, tämähän saa aikaan epäreilun toimintakentän sähkötuottajille Euroopassa. Meidän on oltava hyvin tarkkaavaisia tässä asiassa. Jopa 10 000 megawattia tästä voi tulla lisää Euroopan markkinoille. Meidän on tehtävä yhteistyötä niin, että löydetään ratkaisu tämän sähkön osalle. Sitten viimeinen kysymys on komissiolle. Jos haluamme edistää yhteen liittyvää Eurooppaa, niin voimmeko sitten elää tällaisella budjetilla, jossa tehdään kompensointeja verkkooperaattoreiden välillä, kun ne ovat yhtä pieniä kuin tänä päivänä. Minusta tässä on tiettyä yhteensopimattomuutta. Tuota budjetti on merkittävästi vähennetty ja sitten kuitenkin pyydetään ikään kuin sähkön verkkohan haltijoita tekemään enemmän työtä yhdessä. Kyllä tätäkin asiaa pitäisi vähän selventää. Ja minusta nyt tässä mietinnössä siihen on hyvä tilaisuus. Kiitoksia. Grazie. Ora la parola alla Commissione. Kiitoksia sitten komissio. Thank you very much. Um, Kiitos puheenjohtaja ja hyvää iltapäivää kaikille. Haluaisin liittyä niiden kuoroon, jotka kiittivät esittelijää. Tämä mietintö on todella hieno ja on mukavaa, että saan olla täällä kuulemassa valiokunnan jäsenten kantoja. Tämä osoittaa, että meidän ehdotuksellamme on laajaa tukea ja sen tavoite on hyvin ymmärretty. Tämä on siis valtankumouksellinen ehdotus siinä mielessä, että ensimmäistä kertaa puhumme todellista eurooppalaista ulottuvuudesta energia- ja kaasuinfrastruktuurissa. Tämä kaikki on siis todellakin hyvin rohkaisevaa meille soveltamisalasta sen verran, että me tietysti tarkastelemme eri infrastruktuureja, kuten siirtoverkkoja ja ähm, putkia, putkistoja sekä energian varastointia. Äh, vesipumppuvarastointi on ähm, hieman luotaisempi asia, siitä on tarkistus 74 sitä pitää ehkä tarkastella kahteenkin kertaan, sillä nämä markkinat ovat todella kilpailukykyisiä ja kilpaile, kilpailun alaisia, joten pitää ottaa rajoitteetkin huomioon, kun keskustelemme asiasta. Sitten CCS-teknologiaa se on mahdollisuus ja pitää muistaa, että jonakin päivänä, jos on tarvetta hiilen kuljettamiselle, niin on parasta aloittaa heti ja sitä tässä ehdotuksessa tarkoitetaankin. Me ymmärtämme, ymmärrä tietenkin, että CCS-teknologia vuoden 2020 mennessä paljon nähdä. Sitten alueellista ryhmistä on hyvin tärkeää todellakin saada aikaiseksi tasapaino niiden välillä, jotka osallistuvat alueellisiin ryhmiin. Ja tässä me näemme hankepromoottoreille suuren roolin ja jäsenvaltioille myös. Haluaisin muistuttaa teitä, että sopimusten mukaan kansallis, kansallisilla valtioilla on veto-oikeus kaikista hankkeista, jotka tapahtuvat heidän alueellaan. Eli heidän pitää siis hyväksyä nämä hankkeet, Varmasti tästä tulee jäsenvaltioiden kanssa mielenkiintoisia keskusteluja käymään tai tulemaan. Tämä on hyvin kunnianhimoinen ehdotus teidän puoleltanne, mutta meidän pitää löytää siis todellakin oikea tasapaino, kun tunnistamme nämä yhteistä etua koskevat hankkeet, joilla on todellista eurooppalaista lisäarvoa. Eli me tarvitsemme todellakin avoimuutta ja päätöksentekoprosessin pitää olla hyvin selkeä. Aserin rooli ei, äm, on siis tärkeää, mutta meidän ei ehkä pitäisi odottaa liikaa jäsenvaltioilta. Olemme nähneet ehdotuksessa monia, monia viittauksia siihen, että ASER auttaisi yhteistyötä koskevien hankkeiden tunnistamisessa, mutta ei pidä kuitenkaan sälyttää liikaa ASERin hartioille, sillä se aiheuttaa ongelmia jäsenvaltioiden hyväksynnälle. Sitten kustannushyötyanalyysit ovat myös hyvin tärkeitä ja se on, on Nämä ehdotukset ovat todella tervetulleita. Tämä on tietysti avainasia, kun, kun yritämme taata sen, että hanke perustuu hyvälle analyysille. Mm, kysymyksiä. Kysymyksiä tehtiin myös aset, tarkistuksesta 56, tai meillä on sitä huolenaihe, että meidän pitää varmistaa, minkä tästä pyydetään komissiolta, eikä komissio ole vielä täysin vakuuttunut tästä ehdotuksesta. Lisäksi ehdotetaan, että vahvistetaan yhteistyömenettelyjä. Tässä on kyse äh, muun muassa tarkistus 72. Me, tässä teidän pitäisi kiinnittää huomiota siihen, että toimijoita ei pakoteta järjestelmään, jossa, jossa siis ö, on pakko ottaa huomioon esimerkiksi ö, tietyt sääolosuhteet. Eli toimijoiden pitää päättää itse. Kaiken kaikkiaan siis me olemme hyvin tyytyväisiä näihin tarkistuksiin joita esittelijä ehdottaa. Ja, ja varmasti muutakin tulee vielä pian tarkistuksia ja sen jälkeen sitten varmasti voimme edetä haluamaamme suuntaan. Eli voimme siis luoda todelliset eurooppalaiset markkinat, joissa kaikki yhteenliittymät palvelevat toimitusvarmuutta ja kestävyyttä nämä tavoitteet meidän pitää infrastruktuurissa saavuttaa tässä ja tässä paketissa. Kiitos. Grazie. La parola al relatore Correira da Campos. Kiitoksia sitten esittelijä Correia da Campos keskustelun päättämiseksi. Madam Chairman, thank you. Can I have one... Puheenjohtaja, kiitoksia. Voisinko saada vielä yhden tiedon teiltä ajasta, jonka verran saan puhua? tällä hetkellä. Five minutes. Viisi minuuttia. Se riittää. Hyvä, kiitos. Kiitän puheenjohtaja. Kiitän eh, arvoisat esittelijät, komission edustajat, hyvät naiset ja herrat. Saimme näistä erittäin, erittäin hyviä suosituksia. Kiitän tietysti myös ystävällisyydestänne sen suhteen, miten olette suhtautuneet mietintööni, mutta kiitän ennen kaikkea teitä teidän ehdotuksistanne. Seuraan nyt järjestystä, jossa kysymyksiä tehtiin. Ensinnäkin Varjo esittelyllä EPPstä. Minun mielestäni kokouksessa, jonka pidimme, tein virheen, koska me puhuimme klustereista, projekteista, teidän kohdalla äh, valintavaiheessa itse asiassa nämä klusterit eivät ole temaattisesti eri, eroteltuja. Itse asiassa kyseessä on yksi elementti vertikaalista yksiköistä, jota minun piti tämä asia tässä selvittää. Sitten alueellisten ryhmien muodostaminen. Tähän liittyy ongelma. Herra Sodakas te olette sitä mieltä, että on parempi palata komission tekstiin tässä asiassa, koska on ongelma, joka liittyy osallistumiseen ja päätöksenteon tehokkuuteen. Meillä on ollut, me olemme saaneet monia pyyntöjä, meitä on painostettu sidosryhmistä, jotta laajennettaisiin näitä alueellisia ryhmiä, mutta mitä enemmän niitä laajennetaan, sen vaikeampaa päätöksenteko on, ja me toivomme, että koko keskustelun aikana ja tarkistusten avulla päädymme lopulliseen ratkaisuun tässä kysymyksessä. Te olette sitä mieltä, että meidän pitää olla varovaisia ja välttää tiettyjen toimijoiden määrävä asema. Se on totta, olemme tästä kaikki samaa mieltä, mutta emme voi myöskään unohtaa sitä, että päätoimija on tietenkin tällainen siirtoverkon verkon operaattori, TSO-operaattori, eikä tätä voida mitenkään ohittaa ja unohtaa. Komissio tekee työtä ikään kuin tämä ehdotus olisi jo hyväksytty. Ja komissio on nyt hiukan liian kovassa kiireessä. Tämän takia me tämä aikaraja kolme vuotta alkaa siitä, kun tämä asia on hyväksytty, eikä siitä päivämäärästä, joka ei riippuisi lainsäädännön hyväksymisestä ollenkaan. Mielestäni tämä on aivan legitiimi kommentti. Sitten täällä puhuttiin sähköinfrastruktuurista, jota meidän pitää korostaa. Ja tässä vastaan myös muihin kommentteihin. Sähköinfrastruktuurit ovat tietenkin kaikkein tärkeimpiä. Mehän hyvin tiedämme kaikki, että energian kysyntä, sähköenergian kysyntä tulee kasvamaan ennusteiden mukaan. Tariffit, maksut jatkavat nousuaan vuoteen 30 saakka ja vasta sen jälkeen voidaan alkaa hyötyä investoinneista, joita nyt suunnitellaan. Mutta on totta, että ei voi sitäkään unohtaa, että luonnonkaasu tai maakaasu on myös aivan olennainen kumppani, kumppani niin kuin, tai osa niin kuin on toimi. Tätä, äh, se vaikuttaa sähköinfrastruktuuriin, koska maakaasu on kaikkein helpommin saatavilla, se on kaikkein joustavinta käytöltään ja se on tärkeä, siihen liittyy hyvä kustannushoitosuhde. Ja kun jos ajatellaan teknologiaa, joka liittyy hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin, tämä on vielä hiukan alkuvaiheessa, mutta Komissio kuitenkin totesi vähän ohimennen, mutta tunnusti kuitenkin, että edelleen on paljonkin odotettavissa. Ei pidä unohtaa sitä, että on sellaisia maita, joissa on hiiltä ja se on huomattava energian lähde ja tämä ongelma tietysti pitää ratkaista. Sitten kollega Sousa oli sitä mieltä, että täytyy pystyä saamaan aikaan konsensus. Kyllä, kyllä, se on ihan totta. Konsensus on aivan sen tärkeää. Ja tämän takia alusta lähtien olemme ottaneet mukaan, ottaneet, ottaneet mukaan komission jäsenvaltiot puheenjohtaja kiinnittäisin huomionne veden varastointi. Tämä on ihan viimeinen kohta, jonka ottaisin esille. Me muutimme komission ehdotusta, koska komissio oli sitä mieltä, että veden varastointi on asia, jota ei pitäisi ottaa yleisöllisiin hankkeisiin mukaan. Varastoinnin kohdalla olemme kuitenkin sitä mieltä, että tämä on aihe, joka koskee pelkästään tuottajia, sähkön tuottajia, mutta tähän liittyy ulkoinenkin tekijä, koska kyse on tärkeästä asiasta sähköverkon kannalta. Tämä ulkoisuusaspekti, sitä ei pidä mitenkään sulkea pois. Ja vielä lopuksi haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka osallistuvat keskusteluun. Uskon, että meillä on vielä aika paljon työtä jäljelläkin. Kiitän äh, reilusta toiminnasta komissiosta myös, ja uskon, että tätä kautta päädymme hyvään tulokseen, mutta sehän jää nähtäväksi, mutta toivon kuitenkin, että näin käy. Kiitoksia. Bene. Allora, gli emendamenti... No niin, tarkistusten jättämisen määräaika on torstaina 26. huhtikuuta kello 18. Ja keskustelemme siitä valiokunnassa 30.31. toukokuuta. Kiitoksia. Sitten siirrymme äänestämään. Meillä on hieman viivästystä tos, tässä, joten varmaankin olette kaikki jo paikoillanne ja äänestyskortit ovat mukana. Niin, testataanpa vielä nämä äänestyslaitteet. Voisitteko äänestää tästä Correra Camposin mietinnöstä esimerkiksi Thank you, Frau Kiitos puheenjohtaja. Minä halusin vain tässä huomauttaa, että äänestykset ovat normaalisti toisena ITRE-valiokunnan päivänä aamupäivällä. Haluaisin vain kysyä, jatketaanko tätä perinnettä oikeastaan? Questa è la consuetudine, e continueremo. Näin on ollut tapa vapaana ja jatkossakin näin teemme, mutta tänä aamuna se ei onnistunut, koska meillä oli yhteiskokous matkailuliikennevaliokunnan kanssa, joten tässä teimme eilen liikennevaliokuntaa kohtaan. Me emme muuta yhteistä aikaa löytäneet, mutta jatkossa tulemme kyllä toimimaan niin kuin ennenkin. Miten tämä äänestystesti? Taitaa olla kaikki kunnossa. Hyvä juttu, sitten aloitamme. Kiitoksia. Allora, la primo punto all'ordine del giorno. Esityslistalla ensimmäinen äänestettävä kohta koskee Niblerin mietintöä verkkovierailuista. Äänet puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty yksimielisesti. Loppuäänestys puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty yksimielisesti. Lainsäädännöllinen päätöslauselma. Esitys, kone, äänestys, äänestys alkaa. Due PP di troppo. Kaksi EPPtä liikaa. Otan omen, omani pois. No niin, hyvä. Hyväksytty hyväksytty 54 puolesta yksi tyhjä. Onnittelut kollega Nieblerille erittäin hyvästä tuloksesta. Passiamo a votare. Sitten menemme eteenpäin. Kollega Gyrkin mietintö Tai lausunto. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Neljä puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Viisi puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan, tyhjiä. Hetkinen, tarkistus seitsemän. Voisimmeko sitä uudestaan puolesta? Vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Kahdeksan puolesta. Vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Yhdeksän puolesta. Vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 16 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta e, puheenjohtaja pahoittelee siis tarkistus 16 jossa on mukana suullinen tarkistus kahdessa osassa äänestämme mukaan lukien suullinen tarkistus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 Sitten tämä ala kohta kolme, mukaan lukee sulle tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty.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 vastaan tyhjä hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Loppuäänestys nimen äänestyksenä koneäänestys alkaa. Un PP di troppo ancora. Yksi PP, EPP-läinen liikaa vielä. Oh no. Yeah. Okay. Okay. Bene. Äänestys päättyy 54 puolesta kaksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Bene, passiamo alla relazione della collega Sitten Maria Vadia Ikuchet. Täällä pyritään helpottamaan äänestystä ja näin ollen Esittelijän vaari esittelijät ovat pyytäneet, että ensin äänestettäisiin neljästä kompromissista. Tämä on uutuus. Tällainen pyyntö on tehty. Jos teille sopii, niin äänestämme ensin kompromissi yksi puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Vastaan ty- hyväksytty. Kompromissi neljä. vastaan hyväksytty. Emendamento 3. In... Sitten tarkistus kolme. Toinen osa. Onko lukien suullinen tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjä, hyväksytty. Tarkistamme. Olkaa hyvät. Votazione aperta. Trentadue favore. 32 puolesta, 23 vastaan hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjä vastaan. No, tarkistamme. Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Stazione chiuse. Ja päättyy. Tutti a favore, no? Kaikki puolesta. Jotenkin tässä meni nämä kädennostot tähän sekaisin. Sitten 12 puolesta tarkistus kahdeksan, ensimmäinen osa. Puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 28. Tarkistus 20. Aha, tarkistamme. Minkä tarkistamme? 17. Koneäänestys. Äänestys alkaa. 17. Ja päättyy. Hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 32 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 33 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty loppuäänestys, nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Votazione chiusa. Ja päättyy. 47 favore, 5... 47 puolesta 5 vastaan, kaksi tyhjää hyväksytty. Sitten Menemme eteenpäin. Maria Badia Ikutsetin lausunto. Tarkistus 14. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tarkistus 15. No, tarkistetaan sitten. Minusta se oli hylätty. 14 siis. Tarkistus 14. Äänestys alkaa ja päättyy. 30 puolesta 25 vastaan. Olitte oikeassa. Me erehdymme. Molemmat. Tarkistus 15. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty näyttää olevan, mutta jos haluatte, niin tarkistamme. 21. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 37 puolesta, 16 vastaan hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 23 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme. Check sul 23. 23. Votazione chiusa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 242 osa. osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistamme 27. Votazione chiusa. Äänestys päättyy. 30 puolesta 26 vastaan. Hyväksytty. 28. 28 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty yhdeksän puolesta, vastaan tyhjä hylätty kymmenen kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan tyhjä hylätty. Tarkistamme toisen osan. Toinen osa, tarkistus 10, äänestys päättyy. 32 puolesta 23 vastaan hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 11 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjiä. Minusta se on hyväksytty. Sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. ja päättyy 54 puolesta yksi vastaan yksi tyhjä. Onnittelut esittelijälle. All'ultimo voto sul... Viimeinen äänestys, Kovacin lausunto, yksi äänestys, vain sähköinen koneäänestys alkaa ja päättyy. 53 puolesta yksi tyhjä hyväksytty. Onnittelut. Bene. Questi albi numerosi, oggi va sul green numerosi, cambiano tutti i voti quando sono tutti completi. Allora passiamo alla relazione, grazie ai colleghi, mi scuso qualche errore, ma noi guardiamo. No niin, pahoittelen, pahoittelen muutama virhettä. Katsomme tällainen AD-vihreitä ja välillä vähän sekoita meidän Pahoittelemme näitä, mutta hyvin tästä sitten selvittiin. Sitten kohta 20 odotamme hetken niin, että rauha palaa kaksi minuuttia. Yeah. they are understood. They are four or five. What's the next item? Next time uh, to, to call uh, Robin, the conclusion of, and again. Uh, no, no, sbagliato, sbagliato pagina. Va bene, va bene. Bene, mi sembra che sia tornato il silenzio e quindi possiamo continuare. No niin, rauha on palannut, joten voimme jatkaa kokoustamme. Olemme kohdassa 20. Pienet ja keskisuuret yritykset. Kollega Rivi, olkaa hyvä. Joo, niin. Kiitos, puheenjohtaja. Luulenpa, että olemme, tulleet, olemme ottaneet askeleen eteenpäin tämän mietinnön myötä, sillä nyt talouskriisissä on tietysti kyse myös siitä, miten voi rahaa ansaita ja meidän pitää myös miettiä sitä, miten voimme luoda um, uusia hyvin palkattuja työpaikkoja ja tätä varten me tarvitsemme hyvin koulutettuja, hyviä yrittäjiä. Ja nuoria yrityksiä. Olemme todenneet, että nuoret yritykset palkkaavat nopeiten työntekijöitä ja tässä tulevaisuuden mahdollisuudet ovat erityisen, ähm, erityisen merkittäviä. Minä kävin tässä Brasiliassa ja tapasin yritysten edustajia ja kysyin heiltä, mitä he tekisivät pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseksi viennin, viennin ja kilpailukyvyn kannalta. EUlta he toivoivat ennen kaikkea enemmän tietoa julkisista tarjouskilpailuista ja, ja tarpeista. Ja kun, kun meillä on esimerkiksi uutta infrastruktuuria, rakenteilla, niin heille pitäisi antaa tietoja klustereista ja myyntimahdollisuuksista, oli sitten kyse tuotteista tai palveluista. Nämä yritykset ja yrittäjät toivoivat myös vaihtoohjelmia. ITRE-valiokuntahan on ö, ähm, tehnyt aloitteen tästä vaihtoohjelmasta nuorille yrittäjille. Me, tätä pitää tukea edelleen. Ja yrittäjät sanoivat, että, että, että nuoria ihmisiä pitäisi lähettää vaihtoon näihin maihin yhä enenevissä määrin, jotta he voivat luoda verkostoja. Ja toisaalta näihin nouseviin talouksiin, niistä, niistä pitää kutsua myös vaihtoon meille yrittäjiä ja nuoria ihmisiä. Ja tätä varten he tarvitaan sitä, että koulutus, äh, että tutkintoja tunnustetaan. Ja se on erityisen tärkeää myös tässä sinisen kortin asiassa, Blue Card-asiassa siis. Meidän pitäisi myös keskisissä sopimuksissa kiinnittää huomiota siihen, että tämä onnistuu. Neljäntenä nämä yrittäjät toivovat, että että ammatillisessa koulutuksessa, että sitä tuettaisiin enemmän, että sertifikaatit tunnustettaisiin ja, ja myös viisumiasiat pitäisi tässä kohdassa selvittää. Luulenpa, että me kaikki seisomme tässä hyvin keskeisen haasteen edessä ja tulemme näkemään, miten myös kansainväliset yritykset ö, ähm, toimivat ähm, toimittajiensa kanssa. Ja, mm, ja eurooppalaisille Brasiliassa oli hyvin tärkeää myös äh, verokysymysten käsittely ennen kaikkea ähm, kaksoisverotussopimusten äh, tuottama rasite. Ja tässä, pitäisi, tässä yrittäjät ovat hyvin kiinnostuneita siitä, mitä verotuksen ja kaupan pääosastot tekevät niin, että yritykset eivät joudu taloudellisesti huonompaan asemaan. On tärkeää tukea rahallisesti pk-yrityksiä ennen kaikkea takuiden ja lainojen, lainojen kannalta PK-yrityksiltä puuttuu tämä riskipääoma. Miten voimme siis vahvistaa PK-yritysten luottoluokitusta ja varmistaa sen, että jäsenvaltioiden sisäisesti ja ennen kaikkea jäsenvaltioiden välillä sekä sitten EUn rajat ylittävissä toimissa PK-yritykset saavat tarvitsemansa rahoituksen. Tämä pitäisi meille olla en, ensisijainen tavoite. Kyse on tietysti myös siitä, minkälaisia, minkälaista vipuvaikutusta voimme saavuttaa välineillämme. Tällainen rahoitus ei ole perinteiselle pankille kovin kiinnostavaa. Ö, pankit haluavat tietysti ensiksi myydä omat tuotteensa ja sitten, sitten ne vastaattavat huomioon asiakkaidensa hyödyn. Nyt kun puhumme näistä rahoituskehy- tästä rahoituskehyksestä vuoteen 2020 asti, niin meidän pitää myös ITRE-valiokunnassa painottaa tätä PK-yritysten roolia tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten kollega Johnson. Uh, first, uh, I would, would like... Ensin haluan kiittää esittää Ryyviä hänen avoimesta lähestymistavastaan. Meillä on hyvää keskustelua varjoesittelijöidenkin kesken, joten keskustelut sujuvat hyvin. Olen sitä mieltä, että varmasti voimme olla samaa mieltä siitä, että PK-yritykset ovat ratkaisevassa asemassa talouksissamme. Siksi meidän pitää erityisesti tämänhetkisessä ilmastossa tehdä enemmän, jotta voimme tukea niitä kuin aikaisemmin ehkä olemme tehneet. Tämä mietintö samoin kuin tuleva mietintö kollegalta, niin Grossmanilta tulee vaikuttamaan tähän keskusteluun. Olen tyytyväinen tästä luonnoksesta, jonka herra Ryvi on laatinut, mutta minulla on kuitenkin pari kommenttia ja ryhmäni todennäköisesti tulee tekemään joukon tarkistuksia, että saadaan vähän painoa tähän vielä enemmänkin ja korostetaan tämänhetkisiä prioriteetteja, joita meidän ryhmällämme on joitakin esimerkkejä. Mitä tulee palvelujen tukemiseen, ALDE-ryhmä uskoo, että komissio aloittaa ennen 2012 vuoden loppua monikielisen nettisivuston, jossa tiedotetaan näistä kysymyksistä, mitä tulee koulutukseen. Haluaisin korostaa, kuinka tärkeää on edistää nuorille yrittäjille tarkoittaa Erasmus-ohjelmaa ja myös miten Erasmus Mundus voi rohkaista yrittäjyyteen. Sitten markkinoille pääsystä olemme samaa mieltä siitä, että paljon enemmän tukea tarvitaan PK-yrityksille, ja, jotta ne pääsevät myös kolmansien maiden markkinoille aivan erityisesti sitä kautta, että parannetaan Enterprise Europe-verkostoa. Meidän pitää tehdä EENstä ensimmäinen verkosto PK-yrityksille ja sitten rahoituksen saanti. Tämä on tietenkin pääesteenä PK-yrityksille pankkien pitäisi pystyä lainaamaan rahaa. Meidän täytyy rakentaa myös muunlaisia malleja, rakennerahastot ja pitäisi yksinkertaistaa erilaisia rahoitusmalleja ja liittää tämä myös Horizon 2020 ohjelmaan ja muihin. Sitten vielä pitäisi vähentää hallinnosta taakkaa, liiallinen byrokratia pitäisi saada pois, lainsäädännön pitäisi auttaa PK-yrityksen tulee maksuviipeisiin esimerkiksi. Tämä direktiivi pitäisi saada täytäntöönpannuksi mahdollisimman nopeasti. Uskomme, että jo, tämä mietintö on hyvä alku ja kuten sanoin, tulemme siihen tekemään joitakin tarkistuksia ja odotamme tiivistä yhteistyötä, e, yhteistyötä esittelijän kanssa. Ja toivottavasti saamme sellaisen tekstin aikaan, josta kaikki voimme, voimme olla ylpeitä. Kiitos. Grazie, la parola Kiitoksia sitten Bytikofer. Kiitos puheenjohtaja. Kuten edellinen puhuja, minäkin haluaisin ensiksi kiittää herra Rybikiä tästä mietinnöstä ja ilmoittaa, että mekin yritämme vielä hieman panostaa tähän tekstiin tarkistuksilla, mutta Mm, olemme samaa mieltä tietystä aloitteesta. Tämä Eurooppa, tämä EEN-verkosto, sehän ei toimi pelkästään EU-rajojen, EU-rajat e ylittävässä toiminnassa, vaan tämän kansainvälinen toiminta, sitä voidaan edistää vain silloin, jos tämä EN eli Yritys Eurooppa-verkosto toimii myös EUn sisäisesti tietyillä alueilla. alueilla en verkosto on hyvin pitkälle kehittynyt ja pk-yritykset voivat sitä käyttää hyvin. Toisa, toisilla alueilla on, tai on vain yksi asiointipaikka niin, että yritykset jotka haluavat käyttää verkostoa kansainvälistymiseen, niin heidän on vaikea edes päästä verkoston piiriin. Eli tähän pitää kiinnittää huomiota. Sitten toiseksi herra Rybik puhui Kosmen budjetin kansainvälisestä käyttämisestä. Me keskustelimme asiasta lyhyesti jo tänä aamuna. Minun mielestäni tämä Täm, kosmen tähän mennessä voimassa oleva budjetti, siihen ei pitäisi tyytyä, vaan sitä pitäisi vielä yrittää lisätä. Ja sitten kohta 14 komission ehdotukset standardisointijärjestelmistä. Tästä halusin vielä huomauttaa, että voisimme ehkä käyttää hieman tiukempaa muotoilua ennen kaikkea tässä kohdassa, jossa puhutaan PK-yritysten intressien edustamisesta ja edistämisestä. Minä olen samaa mieltä tästä painopisteestä, jo, jo, joka tein, teidän määritelmänne mukaan on PK-yritysten määritelmä. Ei pidä siis vesittää PK-yritysten määritelmää esimerkiksi lisää, lisäämällä tällainen uudi, uusi kategoria. Tällainen mikroyritysten yleinen pois jättäminen ei ole järkevä lähestymistapa. Ja olisin iloinen, jos voisimme valiokunnassa saada tästäkin yhteisymmärryksen aikaiseksi. Ja sitten vielä 20, kohta 27 kilpailukyky. Meidän mielestä tässä olisi hyvä, jos määriteltäisiin innovaatioiden kestävyyden ja kilpailukyvyn yhteys. Kohta 31 taas on minulle ongelma. En ole varma, pitäisikö, pitäisikö komissiolta pyytää tällaista tiekarttaa tästä pk-yritysten, pk-yritysten kilpailukykyisestä verotuksesta. En tiedä, voidaanko tällaista edes toteuttaa. Ja toiseksi jäsenvaltio, jäsenvaltiot näissä tässä resurssitehokkuuskeskustelussa ovat viestittäneet, että he eivät ole edes kiinnostuneet tällaisesta. Ja jos kerran tällainen keskustelu aloitetaan, niin, kolle, niin herra Potocnikin kollegiolle tekemä ehdotus pitäisi sisällöllisesti analysoida, eli siis, että helpottaisiin suoraa verotusta ja siirrettäisiin, siirrettäisiin verotusta äm, niukkojen resurssien alalle. Eli tässä pitäisi kyllä olla johdonmukainen. Kiitos. Grazie, la parola, parola alla collega Toija. Kiitoksia sitten kollega Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan muutama huomio vain, koska täällä on valiokunnassa kollegoita, kuten Rybik ja Herzog, jotka ovat myös jäseniä pk-yritysten interryhmässä. Heillä on varmasti ollut mahdollisuus tuolla keskustella näiden pk-yritysten kanssa, josta nyt niin paljon tässä kosmisessa ja muissa asetuksissa puhutaan. Ja varmastikin he ovat voineet kuulla suoraan reaktioita näiltä osapuolilta. Haluaisin onnitella kollega Ryybihiä. Mielestäni tämä on erittäin laaja ja tyhjentävä asiakirja hänen luonnoksensa. Minäkin uskon, että kun puhutaan pekoyrityksistä ja kilpailukyvyn lisäämisestä ja markkinarakojen avaamisesta ei voi edetä vain yhdellä tiellä, vaan on annettava useita vaihtoehtoja. Meidän on pyrittävä siihen, että on hyviä, hyvin laajoja ehdotuksia, joissa viitataan komission ohjelmiin ja hyvin konkreettisiin mahdollisuuksiin, eikä vain olisi tällaisia hartaita toivomuksia on hyvä saada sopia nämä kaikki yhteen. Haluaisin muistuttaa jostakin mielestäni keskeisistä asioista. Ensinnäkin kilpailukyvyn lisääminen yrityksissä ja kasvaminen kuitenkin niin, että ne säilyttävät pk-yrityksen luonteen, jotka ovat hyvin vahvasti ankkuroituneita alueille, mutta kuitenkin voitaisiin mahdollistaa yhteisten muiden yritysten kanssa ja tätä kautta saada aikaan kasvua. Innovointi on hyvin tärkeä asia. Sitä varmasti yritykset tarvitsevat, ehkä hallinnoinnin että teknologian ja muiden näkökohtien alueilla on käytettävä kaikkia mahdollisia välineitä, jotka on tarkoitettu pekoyrityksiä varten. Olisi pyrittävä auttamaan niitä löytämään uusia markkinoita, uusia markkinarakoja ja vähentämään hallinnollisia kustannuksia ja vähentämään myöskin energiakustannuksia. Ehkä kaikissa maissa, maissa tämä ei ole ongelma, mutta monissa maissa kyllä, mukaan lukien Italia. Kyseessä on kustannuserä, joka pahasti vaikeuttaa pk-yritysten elämää ja tekevät niiden tuotteista vähän kilpailukykyisiä. Tämä on myös hyvin tärkeä näkökohta. Sitten luottotuskysymykset. Me olemme työstäneet tätä koskien maksuviivästyksiä, mutta kaikissa maissa tätä ei ole vielä ratifioitu, vai, vaikka määräaika ei vielä olekaan umpeutunut, niin Tajani on pyytänyt, että tässä ennakoitisiin toiminta ja annettaisiin käyttöön rahoitusvälineitä, kuten Kosmessakin on säädetty on muitakin samantapaisia. Nämä ovat hyvin tärkeitä luotonsannon kannalta. Bytikofferin sanat muistuttivat minua yhdestä asiasta. Minunkin vaikutelmani on se, että tämä tukiverkosto, informaatioverkosto, tukiverkosto ei, ei kaikkialla toimi samalla tavalla. On tilanteita, joissa on hyviä viitekehyksiä ja sitten toiset tahot ovat aivan ne yksinään jollakin voi olla – tietoja, mutta mitään verkostoja ei ole. Meidän olisi siis pyydettävä komissiolta sitä, että tarkistettaisiin tätä niin pyydettiin niin muutama vuosi sitten, kun tätä verkostoa ei ollut, vaan oli muunlaisia virastoja, en enää muista mikä niiden nimi olikaan. Pyysimme, että komissio antaisi meille kertomuksen tästä, koska täällä oli erilaisia tahoja, jotka osittain oli Euroopan osittain paikallisviranomaisten rahoittamia. Tässä oli aika sekava tilanne, eikä kukaan oikein ymmärtänyt, kuka mitäkin tekee. Minusta tämä verkoston tarkkaa en nyt halua mitään ylhäältäpäin ohjeilua, mutta sitä, että tarkastetaan se, mitä tehdään ja standardisoidaan nämä tahot ja yhteyspisteet. Haluaisin tukea tätä mietintöä myös minun ryhmäni muiden mukana on valmiina tekemään tähän useita huomioita. Kollega Ford. Kiitoksia sitten kollega Ford. Thank you. I'd like to start. Kiitoksia aluksi. Haluaisin kiittää esittelijää erinomaisesta aloituksesta. Tiedämme, kuinka tärkeitä pk-yritykset ovat talouksillemme, emmekä voi aliarvioida tarvetta tehdä niiden toimintaympäristön mahdollisimman helpoksi, erityisesti kun Euroopan parlamentti puhuu täällä yrittäjyydestä, olen tyytyväinen, ja myös, että puhutaan siitä, että on hyvä vähentää verotusta pienillä, pienten yritysten kohdalla, vaikkakin muistan, että verot tietenkin kuuluvat jäsenvaltioiden toimialaan. Olen tyytyväinen, että, tyytyväinen, että keskitytään siihen, että lisätään tiedotusta, yrityksellä vähentää liiasta byrokratiaa, parantaa tiedottamista. Meidän pitää ymmärtää, että pk-yritykset voivat olla varsin erilaisia toistaan. Kaikki eivät välttämättä ole viennissä mukana. Ei pidä unohtaa niitä, jotka eivät harjoita vientiä. Ja yksi portaalle voi auttaa joitakin, mutta ei välttämättä kaikkia, joten meidän pitää olla järkeviä ja ottaa e- erilaiset tarpeet huomioon. Tuen täysin tätä mielipidettä, että komissio ei täysin sovella PK-yritystestejä. Tarvitaan paljon kunne, kurin, suurempaa kurinalaisuutta jatkossa vaikutusarvioinnissa ja tällainen testi kyllä tarvitaan. Se pitää ottaa käyttöön myös jäsenvaltiotasolla siis pk-yritystestit. Olen tyytyväinen, että sitä tekee eron kaiken pk-yritysten kohdalla ja mikroyritysten välillä, koska mielestäni niissä on vähemmän kuin alle 10 henkilöä, jopa vieläkin vähemmän. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tässä pitäisi korostaa sitä, että suljettaisiin pois mikroyritykset Euroopasta lainsäädännöstä, ellei voida osoittaa ja näyttää toteen, että ne pitäisi ottaa mukaan. Voin ymmärtää, jos on suuri keskikokoinen yritys, niin siinä, silloin ehkä syntyy ongelma. mutta varsin pienissä yrityksissä täytyy voida osoittaa, että lainsäädäntö todellakin on tarpeellista niille ennen kuin otetaan mukaan, joten ehkä voimme tätä vielä uudestaan miettiä. Sitten rahoituksen saanti, luoton saanti on avainasemassa yrityksillemme erityisesti tässä taloudellisessa tilanteessa ja pankkitilanteessa, mitä siellä tapahtuu. Ja tä, tässä voidaan ottaa, voidaan ottaa huomioon joissakin Euroopan ohjelmissa, mutta ei aina. Jos voisimme löytää luovia ratkaisuja, joita yritykset itsekin löytävät, siis tällainen e, bisnesenkelirahoitus, erilaiset luottojärjestelmät. Meidän pitää olla todella herkkiä, se on kun komissio tarkastelee esimerkiksi pankkivarjosektoria, että kaikki mikä on pankki, varjopankkitoiminta ei se välttämättä ole huono asia kun luototetaan pk-yrityksiä ja meidän valiokuntamme pitää kannustaa luovia ratkaisuja yrityksille. Pidän oikeastaan tästä ajatuksesta, että palkittaisiin komissaari, joka on soveltanut parhaiten tätä periaatetta, mutta ehkä mieluiten, mieluiten kuitenkin panisin häpeää ne, jotka eivät näin tee. Meidän pitää varmistaa se, että emme vain taputtele heitä selkään, jos jotakin ovat tehneet joskus, joka näyttää hyvältä, mutta itse asiassa pitäisi tiukemmin näyttää sormella niitä, jotka lisäävät kustannuksia yrityksemme, koska kustannukset estävät kasvua, kilpailukykyämme ja tässä valiokunnassa meidän pitää tällainen pystyä lopettamaan. Grazie, abbiamo terminato relatori. Kiitoksia. Tässä olikin Varjo esittelijät ja nyt muut kollegat kaksi minuuttia. Olemme jälleen vähän myöhässä. Rava Ulskog. Tack fru ordförande. I det här betänkandet finns det också ett förslag. Kiitos puheenjohtaja. Tässä mietinnössähän tehdään tiettyjä ehdotuksia, että säännöistä tehtäisiin poikkeuksia esimerkiksi työolosuhteiden kannalta pienissä yrityksissä. Tämä on varmasti parannus verrattuna komission ehdotukseen. Mutta on myös tosiasia, että tällä ehdotuksella avataan kyllä ovi eh, huonoille työolosuhteille PK-yrityksissä. Työ, työsuojelun pitää aina olla voimassa ja, ja sääntöjen vapauttaminen valitettavasti nyt kyllä tarkoittaa sitä, että työntekijät joutuvat huonompiin olosuhteisiin. Kiitos. Andres Barea. Kiitoksia sitten Andres Barea. Gracias, presidenta. Buenos... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhumme tässä kilpailukyvystä ja kaupallisista mahdollisuuksista PK-yrityksille. Esittelijä selvitti meille, millaisia ongelmia pekoyrityksillä on. Pekoyritykset ovat keskeinen elementti kaupankäynnissä ja ne vastaavat 85 85 uudesta työ, prosentista uusia työpaikkoja viimeisten kymmenen vuoden aikana. Meidän on siis autettava pk-yrityksiä niin, että niissä oli integroitu teollisuuspolitiikka strategia 2020 sisällä, että siinä olisi mukana nämä prioriteettitavoitteet. Me, niille on annettava toimintakykyä niin, että ne voivat olla mukana Euroopan unionin markkinoille ja kansallisille markkinoille ja on oltava tietoisia markkinamahdollisuuksista, markkinatutkimuksesta, on vähennettävä sääntelyä ja hallinnollisia prosesseja on analysoitava ja markkinasegmenttejä ja pk-yritysten tyyppejä ja mahdollisuuksia on luotava. Minun mielestäni on hyvin monimutkaisia toimia. Voi olla, että ne eivät ole niin tehokkaita. Kaksi lyhyttä kysymystä komissiolle. Ensinnäkin, mitkä ovat parhaat tavat tukea pk-yrityksiä niin, että ne pääsivät, pääsisivät kolmansien maiden markkinoille, niin kuin esittelijä sanoi, ja kuinka voidaan parantaa koordinaatiota ja aloitekykyä kansallisella tasolla ja Euroopan tasolla. Haluaisin komissiolta tähän selvitystä. Grazie. Kollega Herzog. Kiitoksia sitten Herzog. Eh, thank you, Chairman. I'm very happy that in this... Kiitos puheenjohtaja. Olen tyytyväinen, että Ähm, sosialistit ähm, kantavat ähm, vastuuta pk-yritysten hyvinvoinnista ja äh, Rova Toija ja herra Rybik pitävät tästä asiasta huolta. Haluaisin mainita muutaman seikan. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia sen suhteen, että pk-yrityksiä äh, ongelmana ei nyt tässä siirretä kansalliselta tasolta EU-tasolle jäsenvaltioiden pitää kyllä velvollisuutensa täyttää, sillä tämä on jäsenvaltioiden vastuulla, miten ne tukevat PK-yrityksiä. Me, meillä pitää olla synergioita, jos EU-tasolle, jos nämä toimet tuodaan EU-tasolle, mutta jos, mutta emme, emme voi käyttää kaikkia EU-budjettia pk yrityksiä Meidän pitää, meidän pitää ottaa luvut huomioon ja Ja PK-yrityksiähän on 156 000, mutta kun mutta emme voi kuitenkaan ottaa tätä vastuuta omille hartioillemme ja siksi haluaisimme tehdä tarkistuksen, jossa vaaditaan jäsenvaltioita täyttämään vastuunsa pk-yritysten suhteen. Ennen kaikkea, kun puhumme pk-yritysten rahoituksesta, on tärkeää, että Yritys Eurooppa-verkoston rahoittamisessa jäsenvaltiot kantavat vastuunsa yhteisrahoituksesta. Sitten PK-yritystestit Euroopan tasolla. E, PK-yritys. Testi oli hieno saavutus, mutta mitä, mikä käytännön toteutus on ollut? Tätä varmasti parlamentti tulee kysymään. Eräs seikka ei ole mietinnössä, olen mietinnön kanssa samaa mieltä, mutta eräs seikka ei ole mietinnössä, on nimittäin aloja, joilla on paljon enemmän pk-yrityksiä, esimerkiksi rakennusala. Rakennusala ei ikinä voi kansa, kansainvälistää Ja me voimme siis elävöittää PK-yrityksiä. Ja nämä olivat nyt näitä tärkeimpiä kommentteja, joita ähm, meil, minulla oli. Ja kutsun kaikkia osallistumaan tähän keskusteluun. Sitten kollega Kelly. Kiitoksia sitten kollega Kelly. Uh, Kiitoksia. On mukava kuulla, että näin monet osallistuvat tähän keskusteluun ja kaikki kiittävät Paulia hänen hyvästä työstä, niin haluan itse tehdä aivan saman. Tämä heijastelee sitä, että ymmärrämme että kasvu Euroopassa riippuu yrityksistä ja pk-yrityksistä, niin kuin puheenjohtaja Barrosokin usein on todennut, kun hän on kuvannut pk-yrityksiä kasvun tuojina Eurooppaan. Kuitenkin, kun on lisää pk-luokkia, jossa johon yli 90 prosenttia yritys kuuluu, ei oikeastaan ole mikään luokkakaan, koska sehän koskee oikeastaan joka ikistä yritystä Euroopassa. Ja tämän takia vi- olen samaa mieltä Vicky Fordin kanssa, että ainakin nämä mikroyritykset, joissa on alle 10 työntekijää, niitä pitäisi tarkastella aivan omassa luokassaan. Sitten liiallinen byrokratia, selkeä ongelma, rahoitusapu. Meidän pitää tietysti varmistaa, että raha, jota EKP myöntää pankeilla, niin edelleen menee sinne, missä sitä kipeämmin tarvitaan, nimittäin PK-yrityksissä eikä pidä näin vain pönkittää taseita. Sitten pari asiaa, joita ei ole vielä tullut esiin. Täällä on puhuttu Erasmuksesta. Nu- nuorille yrittäjille pitäisi myös käyttää hyväksi naisten, naisyrittäjiä. Ö- Tämä on sellainen alue, jolla meidän pitäisi rohkaista suurempaa kasvua, antaa paljon enemmän mahdollisuuksia eh, ja saada aikaan kestäviä työpaikkoja myös. Ja haluaisin, että tätä kehittäisimme vielä enemmän ja hienosäätäisimme. Sitten vielä itse, kun olen tietosuojelu tietosuojeludirektiivistä, olen puhunut tästä jo PK-yrityksille ja ne ovat huolissaan siitä, että me annamme niille vielä suuremman taakan, samoin kuin suurille kansainvälisillekin yrityksille, mitä tulee joihinkin muihin säädöksiin, ja tätä meidän pitää välttää. Haluaisin vielä sanoa, että olen tyytyväinen sellaista ehdotuksesta, tai he haluavat tulla kohdelluksi niin kuin heitä pitääkin kohdella. Kiitoksia. Grazie, kollega Prodi. Kiitoksia sitten kollega Prodi. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin minäkin kiittää omalta puoleltani kollega Rybihiä tästä asiakirjasta. Se on hyvin kiinnostava. Muutamia huomioita. On vähän harmi, että se mikä oli seitsemännessä puiteohjelmassa, hyvin kiinnostava ehdotus, eli nämä teknologiset teknologian keskukset Euroopassa, joiden tarkoituksena oli juuri se, että niillä on annettiin, annettaisiin teollisuuden klustereille sitä, mitä oli aina puuttunut, eli että ne voisivat tehdä innovointeja omalla tahollaan ja pyrittäisiin antamaan pienille yrityksille mahdollisuuksia. Usein ne ovat isompien yrityksen alihankkijoille ja nämä yrity- pienet yritykset voisivat näin saada teknologista kapasiteettia toimia riippumattomalla tavalla niin että ne voisivat tarjota palveluja myös muille teollisuuden aloilla. Tämä on asia, joka minun mielestäni olisi huomioitava. Ei ainoastaan silloin, kun puhutaan kehityksestä ja innovoinnista, tutkimuksesta, vaan myös kun puhutaan pk-yrityksistä. Minun käsittääkseni niillä on kyky innovoida omalla tahollaan, mutta ne tarvitsevat apua tukien kautta. Tarvitaan yhteyksiä tutkimuskeskuksiin ja yliopistoihin, ja näin myös pienet yritykset voisivat saada teknologista riippumattomuutta ja vahvistaa omaa tuotantoaan yhtäältä ja samalla myös koko tätä yritysjärjestelmää. Erityisesti tässä ajattelen Bolonian pakettia – uusia, siellä on useita suuria yrityksiä ja tuhansia pieniä yrityksiä, jotka toimivat alihankkijoina. Uskon, että tämän tyyppisen järjestelmän kautta voitaisiin tilannetta parantaa. Hvala li Kukovic seuraavana. Spa predsednica. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Onnittelut herra Rybihille hän on todellakin sitoutunut tähän PK-yrityskysymykseen. Omasta kokemuksestani haluaisin myös korostaa joitakin seikkoja. Ensinnä, jos me haluamme vahvistaa yrityksiä Euroopan sisällä, silloin pitää voittaa esteitä, joita löytyy sisämarkkinoilta. Toiseksi jos me haluamme kansainvälistää enemmän kuin vain 13 prosenttia yrityksistä, esimerkiksi ajattelen tässä Kiinan, Brasilian ja Intian markkinoita, niin silloin todellakin tarvitsemme parempaa tiedotusta, tiedottamista, jotta voidaan saavuttaa PK-yritykset. Näillä yrityksillä ei ole riittävästi tietoa ne eivät tunne tarpeeksi hyvin rahoitusmahdollisuuksiaan, miten ne voivat olla yhteydessä muihin yrityksiin, mihin yritysryhmittymiin ne voivat suunnata toimintansa ja niin edelleen. Ne ovat siis mahdollisuuksia, joita, jotka pk pitäisi tuntea. Ja että toimintaa pitäisi harjoittaa myös sopivan koulutuksen kautta, koska yrittäjä pitää rohkaista myös pelkkien tietojen lisäksi. Tarvitaan paljon rohkautta innovoinnin lisäksi ja nuoria pitää voida tavallaan opinto ohjata oikean suuntaan. Kiitos. Kiitoksia viimeisenä kollega Kröitman. Kiitos puheenjohtaja. Minun ryhmälläni on kampanja jonka kysymyksenä on se, miten PK-yrityksiä voidaan tukea. Ja olemme lopuksi tehneet kolme johtopäätöstä. Pääsy markkinoille, rahoituksen saanti ja byrokratian vähentäminen. Nämä ovat tärkeitä. Ja varmasti näiden pohjalta esitämme tarkistuksia, jotta voimme tukea mietintöänne. Toiseksi Saksassa herra kollega Rybihän on Itävallasta. Saksassa meillä on yrittäjien kulttuuri. Me puhumme aina mikroyrityksistä. Kaikki itsenäiset ammatinharjoittajat kuuluvat tähän ryhmään ja myös heidät pitäisi ottaa huomioon näissä, näissä mietinnöissämme. Tässä ryhmässä, kun tällä valiokunnassahan me puhumme usein esimerkiksi kirjanpitäjistä, tässä, tässä on ehdotettu, että esimerkiksi ähm, että pääomarahastot voitaisiin, ne, ne voitaisiin, voisivat osallistua tällaisiin ähm, tilintarkastustoimistoihin. Ja sitten kolmanneksi on hienoa, että tässä herra Rybik nyökytteli, kun puhuimme Kosme-ohjelmasta. Herra Pytikofe hän puhui myös siitä, Pytikofe puhui siitä, että tälle Kosme-ohjelmalle pitäisi antaa enemmän varoja. Eli ei pidä käyttää varoja siihen, että jäsenvaltioille siihen, että jäsenvaltiot voivat välttää velvollisuuksiaan. Jos siis me käytämme varoja, eurooppalaista lisäarvoa pitää syntyä. Ja koko tässä keskustelussa mehän olemme nähneet, että, että seuraajat ovat ongelmia usein, tai sukupuolen, polvenvaihdokset ovat usein ongelmallisia pk-yrityksissä. Ja tässä huomaamme, että, että ei ole kyse välttämättä innovoinnista ja korkeateknologista, vaan se on aivan käytännöllistä kysymyksessä yrityksissä. Jos näissä on, näitä ongelmia voisi hieman helpottaa yritykselle niin voimme luoda uusia työpaikkoja ja ö, saada aikaiseksi uusia yrityksiä. Ja siksi haluaisin tässä rohkaista herra Rybikiä tällä alalla vielä mietinnössä tekemään parannuksia. Meille on tärkeää myös se, että komissio velvoitetaan ei pelkästään muodollisesti ähm, toteuttamaan nämä toimet ja sitten jos tullaan siihen äh, pk-yritystestissä siihen tulokseen, että äh, tulokset ovat kielteisiä, niin silloin säännöksiä pitää muuttaa eikä, eikä sanoa vain, että PK-yritystesti oli kielteinen ja sitten se, tämä tulos unohdetaan. Tämä ei voi olla oikea lähestymistapa. Kiitos. Kiitoksia sitten komission edustaja, olkaa hyvä. Yes, thank you, Mrs. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja Julian Kerje, yksikön päällikkö yleis DG Enterprisesta, Päästö Enterprisesta. Ensinnäkin komissio on erittäin tyytyväinen tähän herra Rybihin mietintöön. Yleisesti ottaen siinä tuetaan vahvasti komission toimintaa ja tiedon, tiedonantoa pk-yritysten kansainvälistämistä ja älykästä sääntelystä. Me olemme pitkälti samaa mieltä, mitä olemme kuulleet useiltakin Euroopan parlamentin jäseniltä tänä iltapäivänä aivan erityisesti siitä prioriteettikysymyksestä, rahoituksen saanti, markkinoille pääsy, hallinnollisen taakan pienentäminen. Kuitenkin joitakin kysymyksiä on, joihin haluaisimme vastata ja sellaisia kysymyksiä, joita komissio haluaisi selventää. Ensinnä herra Johnson otti esille monikielisen nettisivuston, josta puhutaan kohdassa neljä mietinnössä. Me haluaisimme korostaa sitä, että komissio on jo alkanut tämän toiminnan toteutuksen. Kuitenkin 2012 vuoden lopussa vain perusrakenneportaali tulee olemaan valmiina, joten ennakoimme, että täysin toimiva portaali saadaan vasta 2013. Sitten tuli esille kysymys parhaasta tavasta auttaa pk-yrityksiä kansainvälistymään. Komissio aikoo ensiksi allekirjoittaa sopimuksen. Se allekirjoitetaan tänä vuonna, jotta voidaan keskittyä toimenpideinventaarioon niistä toimista, joita on olemassa jäsenvaltiotasolla, joita, jolla autetaan pk-yrityksiä kansainvälistymään, niin seuraavana vuonna saadaan tällainen öö, katalogi puitte, puutteista, joita on kun missä ei pystytä tukemaan yrityksiä ulkomailla. Tässä pyritään käyttämään mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita, täyttää mm, puutteita ja parantaa sitä, mitä jo nyt tehdään jäsenvaltiotasolla ja pyritään käyttämään mahdollisimman hyvällä tavalla Enterprise Europe-verkostoa, joka on jo käytössä 54 maassa, siis paljon enemmän kuin pelkästään EU-jäsenvaltioissa, ja pyritään tukeutumaan onnistuneisiin hyviin tavoitteisiin, joita on olemassa, kuten esimerkiksi Kiina tai Japani tiedotuskeskukset, mitä tulee mahdollisuuteen saada Erasmus Mundus-ohjelma yrittäjille – Kohdassa 13 tästä puhutaan ja sen otti esille myös herra Johnson. Tämä mahdollisuus on ollut jo tutkinnan alla. Tähän liittyy jotakin käytännön esteitä ja tämänhetkinen SIP-ohjelma tai tuleva cosmo ohjelma käsittelee niitä rahoitusrakenteita koskien niitä maita, jotka voivat osallistua tähän toimintaan. Ja missä rahoitusta, EU-rahoitusta voidaan käyttää. Tämä on vaikeus, joka edessämme on, ja tämän lisäksi on vielä olemassa olevia mahdollisuuksia Japanin, Kiinan kanssa tai Brasilian kanssa. Yritysjärjestöt ovat järjestäneet tällaisia ohjelmia, että meidän ei pitäisi pyrkiä kehittämään päällekkäisiä ohjelmia, kun jo olemassakin on ohjelmia kolmansien maiden kanssa muissa yhteyksissä. Sitten seuraavassa kohdassa haluaisin ottaa esille PK-yritystestin käyttöönoton. Tämä on meille rakas hanke tai ajatus ja pyrimme johdonmukaisesti toteuttamaan tätä niin, että olemme ehkä hiukan hämmentyneitä kohdassa 17, koska olemme kyllä sitä mieltä, että ja samoin viime vuotinen parlamentin tutkimus on osoittanut, että PK-yritystestiä sovelletaan johdonmukaisella tavalla ja varsin vahvoihin toimenpiteisiin on ryhdytty, jotta otettaisiin testi mukaan myös komission vaikutusarviointeihin systemaattisesti. Me uskomme, että olemassa olevat suuntaviivat antavat tilaa vaihtelulle, mitä tulee sisältöön ja laatuun ja viimevuotinen parlamentin tutkimus ilmaisi paljon myöntä, myönteisemmän kannan siitä, miten PK-yritystestejä käytännössä sovelletaan tai toteutetaan. Sitten pitäisikö sulkea pois mikroyritykset? Tämä on kohta, jossa me olemme sitä mieltä, että jonkin verran selvennystä tarvitaan ja olemme teidän käytettävissä tässä asiassa. Haluaisin korostaa että vuodesta 12 eteenpäin komission aikomuksena on ollut, että kun valmistellaan kaikkia tulevia lainsäädäntöehdotuksia, niin suljettaisiin pois mikroyritykset ehdotetun lainsäädännön sovellusalasta, ellei sitten välttämättömyys tai suhteellisuus kysymystä voida osoittaa vaikutusarvioinnissa. Siis vaikutusarviointivaiheessa voidaan sitten varsinaisesti tutkia ja analysoida ja osoittaa, onko tarvetta soveltaa lainsäädäntöä myös mikroyrityksiin. Jos ei tällaisia todisteita tule, silloin mikroyritykset tulettaisiin pois kyseistä lainsäädännöstä. Silloin kun ne pitää ottaa mukaan lainsäädäntöehdotuksiin poli- julkisen politiikan syistä, tässä tarvitaan sopivia järjestelyitä ja kevyempiä ratkaisuja voidaan löytää koskien erilaista hallinnointitaakkaa, erityisesti mitä tulee hallinnollisiin vaatimuksiin. Sitten Rova Tojan kysymykseen. Se koski Enterprise Europe-verkoston hallinnointia. Komissinut Euroopan yritysjärjestöjä ja me olemme laatimassa ehdotusluonnosta uudeksi hallintorakenteeksi erityisesti käsitellään eri järjestöjen osallistumisoikeutta verkostoon. Sitten tärkeä kohta, joka koskee mahdollisia muutoksia PK-yrityksen määritelmässä Komissio tällä hetkellä on suorittamassa riippumatonta arviointia määritelmästä PK, PK-yritysmääritelmästä. Tätä hoidetaan normaalin valvonnan yhteydessä, kun seurataan määritelmiä. Me emme mitenkään aio laatia mitään erillisluokkaa, kuten näitä mid-caps-luokkia tässä uudessa pk määritelmässä, mutta me olemme kuulleet, että Jotkut ovat sitä mieltä, että mitkäksellä on samantyyppisiä haittoja kuin pk-yrityksilläkin joissakin tapauksissa. Vaikkakin olemme tietoisia näistä mielipiteistä, emme ole toistaiseksi löytäneet mitään todisteita markkinaepäonnistumisista ja haitoista, jotka perustelisivat sen, että pitää julkisesti puuttua ja parantaa näiden yritysten ra- rahoitustilannetta. Sitten viimeinen kohta, ennen kuin lopetan, haluaisin muistuttaa, muistuttaa varapuolinta Tajanin kirjeestä, kun, se kehotti, kun hän kerrotti jäsenvaltioita toteuttamaan käytännössä maksuviivet direktiivin. Olemme täysin samaa mieltä myös herra Brodin kanssa siitä, kuinka tärkeä rooli klostereilla on innovoinnissa pk kohdalla ja ja komission ehdotus kosmista tarttuu juuri tähän erityiskysymykseen. Grazie, la collega, la parola Paolo Rubig. Kiitoksia sitten vielä Paul Rubig. Ja, danke. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Minä kiitän erityisesti näistä useista lausunnoista ja kun katson näitä tarkistuksia, niin tilan puutteen jälkeen me emme voi nyt ottaa kaikkia mukaan, vaikka tärkeitä asioita olisi ollut lisääkin. Ja tässä haluaisinkin sanoa, että olen hyvin avoin tarkistus, tarkistuksia kohteen. Esimerkiksi ja näin voimme tukea kansallisella tasolla pk-yrityksiä siis totta kai PK-yrityksen, PK-yrityksen tukitoimien keskipiste pitäisi olla kansallisella tasolla. Ja on, on ähm, pitää miettiä, että kun Euroopassa on 25 miljoonaa yritystä, niin tämä, nämä tukitoimet koskisivat vain tiettyjä niistä. Emme, en ole vielä tästä lopullista kantaa muodostanut, mutta miten sitten esimerkiksi näiden midcap-yritysten suhteen toimitaan eurooppalaisella tasolla, niin en ole tästä nähnyt esimerkiksi lopullista määritelmää. Ja sitten toisaalta nämä mikroyritykset, eli ne yritykset, joilla, joissa, ei ole, jos ei ole työntekijöitä, miksi näissä ei ole sitten työntekijöitä, tästä olen kollegan kanssa, että, että pitää mm, siis todellakin noudattaa työntekijöiden suojelua, mutta pitää myös ottaa huomioon vastavuoroisuus. Miten voimme sitten ta- saavuttaa sen, että yr- tällaiset pienet yritykset ottavat ö, palkkalistoilleen työntekijöitä, jos jos esimerkiksi näistä 25 miljoonasta yrityksestä jokainen ottaisi yhden työntekijän, niin silloin työ, työttömyyttä ei enää olisi. Mikroyritykset, mikroyritysten parissa on usein itsenäisiä ammatinharjoittajia ja, ja täm, tämä pitää ottaa työllisyysnäkökohdista huomioon. Olen odotan jo nyt innolla seuraavaa keskustelua ja olen varma, että tarkistukset vielä parantavat entisestään mietintöäni. Ja kiitänkin kollegoita jo nyt tästä hyvästä yhteistyöstä. Kiitos. Kiitoksia. Keskustelu tästä esityslistan kohdasta on nyt päättynyt. Tarkistus. Niin, haluaisin muistuttaa siitä, että 8. toukokuuta Meillä on kuulemistilaisuus Sitra-valiokunnassa PK-yrityksistä. Tarkistusten jättämisen määrä aika on torstaina 10. toukokuuta kello 12. Kiitoksia. Sitten menemme eteenpäin. Edustaja Zavela. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kumppanuusväline pyrkii toteuttamaan ulko, kansallista ulottuvuutta EU 2020 strategiassa ja tukee EUn kahdenkeskisiä alueellisia ja alueiden välisiä kumppanuuksia. Siinä pyritään myös parantamaan markkinoille pääsyä, kehittämään kauppaa ja yritysmahdollisuuksia pyritään tehostamaan yrityksille Euroopassa ja pyritään lisäämään alueiden näkyvyyttä maailmanlaajuisesti. Ra- korostetaan rahoitusvälineitä ja e- eri maiden ja alueiden kanssa. Sitten laajennettu toimiala ja maantieteellinen luotus huomioon kumppanuksesta pidetään tukivälineenä, kun ulkoisella tavalla pyritään suojelemaan EUn politiikkoja ja toimintoja. Näin ollen tulevien välineiden pitäisi täydentää toimia, joita hoidetaan muissa EU-ohjelmissa mukaan lukien Horizon 2020 ja muut puiteohjelmat koskien innovointia tai jos ne käsittävät kilpailukykyä tai PK-yrityksiä jotka kuuluvat juuri meidän valiokuntamme toimialaan. Lopuksi haluaisin antaa tietoja, tietoja tarkistuksista. Aikaraja on pidennetty nyt niin, että kaikki asia, asiassa mukana olevat valiokunnat voivat edetä samassa tahdessa. Ulkoasian valiokunta on lähettänyt kirjeen valiokuntapuheenjohtajakokoukseen, jossa on vaadittu, että tämä asia kuuluu kauppavaliokunnalle. Päätöstä odotetaan sen jälkeen, kun lausuntoluonnosta on käsitelty ITRESSä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Grazie lei. Il primo intervento è della collega Shadow per SD. Kiitoksia. Sitten eh, Anders Parrea, SDn varjoesittelijä, olkaa hyvä. Gracias, es complicado. Kiitoksia. Tämä nimi on todella vaikea. Nämä teollisuusmaiden yhteistyön rahoitusvälineet kuuluvat eh, rahoitusvälineisiin, joita EUlla on, ja ulkopolitiikkaamme myös, aivan kuten esittelemme täällä totesi, haluaisin kiittää häntä hänen selvityksestään. Miten alueella Euroopan unioni voi kantaa vastuunsa maailmanlaajuisesti? Euroopan unioni voi vahvistaa rooliaan maailmanlaajuisesti ja viedä eteenpäin omia intressejään ja arvojaan. Tämä mietintö on väline, innovoiva väline, se on komission esittelemä. Kyseessä on myös väline ulkopolitiikkaa varten. Sen yleistavoitteena on edistää Euroopan etuja edistäen ulkopoliittista luottavuutta, kilpailukykyä, innovointia ja niin edelleen, niin että voitaisiin vastata globaaleihin haasteisiin, energian toimitusvarmuuteen, kuten ja, ja ilma, ilmastohaasteisiin, ympäristöhaasteisiin ja teollisiin tekijänoikeuksiin. Tässä summa on 1,1 miljardia, mutta vaikka tämä on rajallinen budjetti, sillä pitäisi vastata näihin kauppapoliittisiin haasteisiin ja pyritä, pyrkiä antamaan tukea eurooppalaisille yrityksille. Sillä tuul, täydennetään ulkopolitiikkaa ja kosme ohjelmaa ja Marko-ohjelmaa. On tärkeää korostaa sitä, että tämän luonne on täydentävä muiden kehitysyhteistyön rahoitusvälineiden kanssa. Tällä on siis vaikutuksia yhdelle taloudelliselle, sosiaaliselle ja ympäristöllisellekin sektoreille. Näillä on suurta vaikutusta. Näin ollen meidän on tehtävä yhteistyötä AFET-valiokunnan kanssa. Se pyrkii pitämään yllä Lissabonin sopimuksen hengen niin, että tällä parlamentilla olisi vaikutusvaltuuksia silloin, kun päätetään millaista yhteistyötä käydään kolmansien kanssa – ne teettävät tässä parlamentissa paljon työtä ja huolestuttavat meitä täällä parlamentissa paljon. Kiitoksia. Grazie alla collega Barea. Kiitoksia. En näe muita varjoesittelijöitä. Ehkä näössäni on vikaa. Muita puheenvuoropyyntöjä ei taida olla, ellei kukaan nyt sellaista pyytä. Jos näin on, niin annan puheenvuoron komissiolle. Olkaa hyvä. Prego n'est pas là aussi. Non, ils sont là. Hein? La commission veut intervenir? Haluaako komissio käyttää puheenvuoron? Oui. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos mahdollisuudesta käyttää puheenvuoro. Varmasti eh, tästä esityksen kohdasta ei haluta kovin pitkään keskustella, joten minäkin pidän, minäkin pidän kommenttini lyhyinä, mutta yleisesti ähm, luonnehtisin tästä kumppanuusyhteistyön välineehdotusta. Ähm, me olemme lukeneet nämä parlamentin tarkistukset ja ne varmasti antavat lisäarvoa vielä AFET-valiokunnan ehdotuksille. Suurin osa näistä tarkistuksista käsittelevät sitä kysymystä, että pitäisi varmistaa se, että digitaalinen asiakirja ja energia-asiat, kuten myös innovointi ja kilpailukyky otetaan huomioon kumppanuusyhteistyön välineessä. Haluaisin tästä sanoa, että tämä on todellakin myös meidänkin mielestämme tavoitteena artiklassa 2 puhutaan esimerkiksi Eurooppa 2020 strategian kansainvälisestä ulottuvuudesta ja markkinoille pääsyn parantamisesta sekä liiketoimintamahdollisuuksien parantamisesta. Haluaisin tästä myös selkeästi sanoa, että nämä, tämä, tämä rajoitettu rahoitusportfolio ensimmäisessä, ensimmäisellä kierroksella. Sekin on kyllä otettu huomioon, eli olemme siis todellakin merkinneet ylös teidän huolen aiheen ja aiomme heijastella niitä meidän ehdotuksessamme, vaikka emme ehkä kaikkia yksityiskohtia voikaan ottaa huomioon. Kiitos. alla relatrice vorrei chiedere se vuole. Haluaisin kysyä esittelijältä, haluaako hän vielä esittää loppukommentteja. Rovat Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain lisätä, että olen tehnyt tarkistuksia liitteeseen, jossa annetaan Säännöt, you know, I Because... Tässä on tärkeää viestää ITRE-valiokunnasta liitteessä. Niihin on yleisesti viitattu ja olen tehnyt tarkistuksia, joissa keskitytään niihin kysymyksiin, joita me täällä käsittelemme. Kiitos. Se, la discussione conclusa. Eh, annuncio qual è la scadenza. No niin, keskustelu on päättynyt ja tarkistusten jättämisen määräaika huomenna kello 12, 25. huhtikuuta siis. Kiitoksia. Sitten mennään seuraavaan kohtaan. Kyseessä on liuskekaasun ja öljyn teollisuuteen, energiaan ja muihin seikkoihin liittyvät näkökohdat. Esittelen edelleen. Saveilla, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Um, Kiitos ähm, puheenjohtaja. Liuskekaasu on tärkeä aihe. Mietinnössäni siis käsittelin liiskekausua hyvinkin tärkeänä aiheena Euroopalle. Tämä on tärkeää siis kolmella, tai mietinnössä käsitellään kolmea näkökohtaa, teollisuutta, energiaa ja sitten myös taloudellisia näkökohtia sekä myös yleistä mielipidettä ja hyviä käytäntöjä. Näistä energianäkökulmista minä, niissä minä puhun siitä, miten tärkeä liuskakaas on toimitusvarmuudelle ja energian monipuolisuudelle Euroopassa. Euroopan pitäisi pitäisi arvioida ja kartoittaa kaikki liuskekaus- ja liuskeöljyvarannot, joita EU:ssa on. Painotan lisäksi, että liuskekaasulla voi olla tärkeä rooli kaasun hinnan alentamisessa maailmanlaajuisesti. Kaikki nämä meillä on tässä mietinnössä myös tiedot liuskekaasusta, sen tuotantomäärästä USAssa. Liuskekaasu vahvistaa kuluttajien asemaa tuottajiin verrattuna ja varmistaa alemmat hinnat. Liuskekaasun kotimainen tuotanto taas parantaa toimitusvarmuutta. Pitää pitää mielessä, jäsenvaltioiden riippuvuus maakaasusta, joka tuodaan EU-hun kolmansista maista markkinoilla ja markkinoille ja Euroopan taloudelle on hyvin tärkeää ja jäsenvaltioiden taloudelle on tärkeää saada tietää tai saada käyttöönsä alueensa liuskekaasu. Toinen osa mietinnässä, niin käskee vähähiilistä tai hiiletöntä taloutta. Minä, minun mielipiteeni on se, että kun komissio on sanonut, ja me olemme tästä samaa, mielipide, samaa mieltä, liuskekaasu on edullinen tapa vähentää riippuvuutta öljystä ja muista fossiilisista polttoaineista. Jos haluamme vähentää kasvihuonepäästö, kasvihuonekaasupäästöjä, liuskekaasu on siirtymävaiheen polttoaine, jolla on tärkeä rooli ennen kaikkea jäsenvaltioissa, jotka käyttävät suuria määriä, suuria määriä hiiltä energiantuotantoon. Jotkin uusiutuvien energianlähte- jotkut uusiutuvista energianlähteistä eivät ole, äm, eivät ole jatkuvia lähteitä, esimerkiksi tuulivoima. Niitä pitää siis täydentää muilla muodoilla, kuten esimerkiksi liuskekaasulla ja liuskeöljyllä. Pyydämme komissiota tämän 2050 etenemissuunnitelman pohjalta tutkimaan epätavanomaisen kaasun mahdollisuudet Euroopassa. Epätavanomainen kaasun käyttö EU:ssa siitä päättävät markkinat. Mietinnössäni käsittelee myös epätavallisen öljyn ja kaasun teollisia ja taloudellisia näkökohtia. Me pyydämme teollisuus, teollisuutta olemaan varovainen tämän uuden tuotteen kanssa Euroopassa. Me tunnistamme, että Eurooppa on tässä jäänyt jälkeen USAsta. Meillä ei ole meillä ei ole tarpeeksi kokemusta ja tarpeeksi kehittänyttä teollisuutta, niin kuin USAssa, joten varmasti tarvitsee, tarvitaan aikaa, kunnes tämä palveluala on kehittynyt pitkälle. Diuskakaasun kehityksen tahdin pitäisi olla realistinen – tarpeeksi hyvin koulutettua työvoimaa ei ole liuskikaasualalla tarpeeksi EU:ssa. Ohdotan siis, että ne maat, joissa on vahvistettu liuskekaasuun esiintymiä, ehdotan siis näitä maita parantamaan – henkilöiden koulutusta ja tarjoamaan tällaista koulutusta ö, val, valtavirtaistamaan siis sitä. Ö, esimerkiksi ö, koulutettua työvoimaa voisi saada Yhdysvalloista. Energia- ja ilmastopolitiikassa on otettava huomioon investointien esteet liuskekaasun kehitykselle EU:ssa, sillä näitä esteitä on todellakin olemassa. Ja sitten mietinnössä käsittelen myös lisensointikehystä. Me, meillä pitäisi olla eurooppalainen, eurooppalaiset säännökset, kattavat säännökset jotta lisensointi liuskakaasun alalla on säännelty. Tässä on siis kyse kattavista säännöksistä, jotka ö, määräävät lisensoinnin kehykset kansallisella tasolla. Tietyissä jäsenvaltioissa julkista kuulemista ei ole järjestelyvaiheessa. Ja me pyydämme jäsenvaltioita tarkistamaan lainsäädäntöä, jotta saamme nähdä, jotta nähdään, onko ö, säännökset toteutettu. Investointeja pitää lisäksi helpottaa. Seuraavaksi yleinen mielipide. Meidän pitää ymmärtää hyvin liuskekaasun potentiaali ja ympäristövaikutukset. Lisäksi meidän pitäisi paremmin ymmärtää, mitä voitaisiin tehdä, jotta ympäristövaikutuksia voidaan vähentää. Meidän pitää myös meidän pitää lisäksi valvoa parhaita kääntäntöjä ja kun porausta tehdään, niin, niin pitäisi kuulla ja tiedottaa paikallista väestöä siitä, mistä tapahtuu, mitä kemikaaleja käytetään säröty- vesisärötyksestä. Ja nämä tiedot pitäisi siis julkistaa mitä vesisärjätyksessä ja porauksessa, mitä, minkälaista, minkälaista, minkälaisia materiaaleja niissä siis käytetään. Vaadimme myös yrityksiä ähm, keräämään talteen äh, jätteet, joita ne, ö, äh, joita ne jo tuotannosta johtuu. Ja haluaisimme lisäksi että tiedotetaan avoimesti, avoimesti siitä, mitä liuskekaasu on. Ehdotan, että meidän pitäisi, pitäisi kuulla Yhdysvaltoja ja muita valtioita, joissa liuskekaasu, liuskekaasua on porattu jo pitkään. Näin voimme saada enemmän tietoja. Ja tämä auttaa myös paikalliselle yhteisölle tiedottamista. Hyvä puheenjohtaja, minun mietintöni on kirjoitettu ITRE-valiokunnan kontekstissa ja mietintäni käsittelee liuskakaasua ja öljyä teollisuuden näkökulmasta. Minä painotan teollisuuden velvollisuuksia, mutta me olemme nyt täällä kuitenkin teollisuus- ja tutkimusvali- ja energiavaliokunnassa. Meidän pitäisi siis ottaa energiakonteksti myös huomioon. Kiitos ähm, kaikista kommenteista jo etukäteen. Minä olen siis teidän käytettävissänne kaikkia kysymyksiä varten. Kiitos. Grazie collega, non ho voluto interromperla, ma... halunnut keskeyttää teitä, vaikka puhuittekin hieman pitkään. Toki arvostamme suuresti tätä alustusta. Nyt aloitamme keskustelun. Ensimmäisenä Ver, Varjo, esittelijät. Bredzina ensimmäisenä, olkaa hyvä. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl vyjádřit... Kiitos. Haluaisin kiittää tästä mietinnöstä, koska uskon, että ottaen huomioon normaalin pituuden tällaisille mietinnöille, niin esittelijä on varsin monimutkaista asiaa käsitellyt, ottaen huomioon kaikki ongelmat, jotka liittyvät liuskekaasuun. Hän on puhunut resurssin sotia, potentiaalista, miten se voi vaikuttaa teollisuuteen, ottanut huomioon seikat, kuten parhaimmat käytännöt ja monet muut asiat ovat tässä esillä. Ja kaikesta tästä haluaisin kiittää teitä esittelijä. En nyt halua toistaa kaikkia niitä seikkoja, jotka esittelijä jo puhui, se on aivan turhaa. Haluaisin vain toistaa ottaa esille se, 7 ja 15 kohdat, niin ne ovat kaikkein arvokkaimpia täällä henkilökohtaisesti ihmisenä, joka olen käytännön yhteydessä syvä porauksen kanssa. arvosta näitä tarkistuksia, joita tähän mennessä esitteli on tehnyt. Minun mielestäni paras tarkistus, jossa tavallaan vedetään jalat alta monilta vastaväitteiltä, on juuri 26a. Siinä viitataan teknisiin keinoihin, joilla voidaan estää haittaa ja kielteisiä vaikutuksia, joita ympäristölle voi syntyä. Minä uskon, että näin laaja mietintö on tavallaan juuri sitä, mitä lääkäri määräsikin, ja näin meidän pitäisikin tässä itse toimia. On tärkeää ylläpitää potentiaalia, joka liittyy liuskekaasuun Euroopassa. Olisi mukavaa, jos voitaisiin suorittaa perustutkimusta, ei vain arviointia yleensä, vaan ottaisiin huomioon myös nämä liuskakaasuvarannot. Liuskakaasun kohdalla, kun ajatellaan hintoja, USA on paljon alhaisempia luonnonkaasun kohdalla, ja me maksamme tämän hinnan myös kolmannen kolmansien maiden toimittajalle. Haluaisin toistaa, että kolmansien maiden etu ei ole se, että pitäisi kehittää liuskekaasu teollisuutta Euroopassa. Minä mainitsin tämän siksi, että tässä tavallaan puututaan olemassa oleviin kauppasuhteisiin Euroopassa. Me, meidän pitäisi muistaa tämä. Kiitoksia. Grazie. Sempre come shadow per... Kiitoksia sitten Asset Dn varjoesittelijä Kalfin. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella Rova Tavelaa tämän mietinnön valmistelemisesta. Mielestäni kaikki uudet potentiaaliset energialähteet pitäisi Euroopassa tutkia hyvin tarkasti ja tässä mietinnössä on hyviä ehdotuksia. Ymmärrän täysin sen, mitä esittelijä Rouva Savella sanoi siitä, että pitää ottaa huomioon tämä teollisuusnäkökulma, joka meillä on tässä valiokunnassa, jotta voimme kuitenkin nähdä koko kuvan. Meidän pitää ottaa huomioon ö, tietyissä jäsenvaltioissa käytävät keskustelut, jos haluamme siis mietinnön, josta saadaan tuloksia, meidän pitää ottaa huomioon useita aspekteja tästä keskustelusta, tätä, tästä keskustelusta, jota käydään tietyissä maissa. Tässä mietinnössä mainitaankin jo, että energiavalikoiman valitseminen on jäsenvaltion oma päätös ja tästähän sitä ei voida sanella. Toiseksi ympäristö huolenaiheet. Haluaisin siitä ehkä hieman tarkempia muotoiluja mietintöön. Parhaat käytännöt eivät riitä, sillä tästä on olemassa eri mielipiteitä ja riskit pitää julkistaa. Rajat ylittävät aspektit ovat myös tärkeitä, kun puhumme liuskekaasun tuotannosta. Julkiset kuulemiset ja suuren yleisön kuuleminen ovat tärkeä osa tätä mietintöä ja haluaisin kiittää tässä Rouva Zavelaa. Eli rajat ylittävät toiminnot pitää myös ottaa huomioon. Kiitän siis tästä mietinnöstä ja se on varmasti hyvä pohja lopulliselle äänestykselle tässä valiokunnassa. Kiitos. E Kiitoksia sitten Alden varjoesittelijä Fiona Hall. I too would like to... Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää Rovat Savelaa lämpimästi. Tämä on mielestäni erittäin hyvä tasapainoinen käytännönläheinen mietintö. Niin kuin juuri sanottiin, EU-sta ei riipu, salliiko se vai kieltääkö liuskekaasutuotannon. Tämä asia kuuluu jäsenvaltioille. Minun mielestäni on liian varhaista sanoa, kattaako EU-lainsäädäntö kaiken vaiko ei. Minä olin mukana kehitysyhteistyövaliokunnassa eilen, jossa komission jäsen sanoi, että on liian aikaista päättää, antaako lainsäädäntö EU-ssa riittävän suojan. Mutta selvältä näyttää kuitenkin se, että jäsenvaltioilla on iso vastuu, kun ne, pyrkivät, ne varmistavat sen, että ne ovat että täysin toteuttavat olemassa olevaa EU-lainsäädäntöä, jota meillä on, jotka kattavat ympäristö- kysymyksiä. Ja mielestäni voisimme oppia oikeastaan paljonkin tästä tai käyttää hyväksemme tietoa, jota meillä on offshore öljynporauksesta, viittaan Rova Fordin mietintöön, ja on moniakin asioita mielestäni, jotka leikkaavat tähänkin kysymykseen. Ja esimerkiksi offshore-kysymyksen yhteydessä ymmärsimme, että on erittäin tärkeää, että on tällainen kohdekohtainen turvallisuusohjelma ja varmistaa, että luvananto on kunnossa ja luvat. Me varmistimme, että on tärkeää myös ottaa huomioon paras mahdollinen teknologia ja että teollisuuden elialat ovat yhteydessä toisensa, niitä tieto kiertää. Ja sitten puhuttiin myös, kuinka tärkeä periaate, saastujen maksaa periaate on ja sitä pitää täysin soveltaa käytännössä. Sitten vielä yksi lisäasia. Kysymys EU-yrityksistä ja miten ne säilyttävät EU-standardissa silloinkin, kun ne toimivat kolmessa maissa, koska meillä on Euroopan lainsäädäntö voimassa täällä, mutta muissa maissa sitä ei ole. Ja minä toivon, että komissio liuskakaasukysymyksessä samoin offshore-öljynporauksessa pyrkii löytämään parhaat keinot toteuttaa tämä aspekti. Esittelijä otti esille, että liuskekaasu on tällainen siirtymävaiheen polttoaine. Minulla on nyt tässä pienen pieni ongelma tähdistyksen aihe. Usein sanotaan, että kaasu yleensä saastuttaa vähemmän kuin hiili, ja tämä onkin niin houkuttelevaa liuskakaussa, mutta itse asiassa äh, mitään tietoja ei ole päästöistä, joita syntyy liuskakaasusta. Tämä on vain tällainen huoli, että ihan niin kuin äh, öljyntuotannossa mm, äh, energiajälki on paljon suurempi. Tai siis kun tätä kaasua kaivetaan, niin siinä menee paljon energiaa. Ja, täm, ja ehkä myös liuskekaasuun liittyy iso jalanjälki samoin kuin normaalin kaasuun. Tähän liittyy myös tämä metaani. Silloin kun kaasua saadaan, niin yleensä sitten sieltä myös pakenee muita aineita ja tämä lisää kokonais kasvihuonekasvun jalanjälki. Olisi varsin hyvä, jos pyytäisimme analyysin koko elinkaaresta, minkälaisia kasvu, kasvihuonekaasuja syntyy yleisökasvun tuotannossa ja sitten tietäisimme paremmin, mikä tilanne on. Ja lopuksi vielä korostaisin asioiden energiatoimitusvarmuutta. Minun mielestäni pieni ongelma liittyy ajoitukseen liusokaasun yhteydessä, koska me olemme hyväksyneet Euroopan tasolla sellaisen asian, että meidän pitää varsin kunnianhimoisesti pyrkiä poistamaan hiilidioksidipäästöt vuoteen 50 mennessä. Ja itse asiassa energiasektorilla, voimasektorilla meidän pitäisi päästä tähän jo vuoteen 30 mennessä, kun taas liuskekaasun tuotanto vasta on alkamassa ja meillä on monia tutkimusprojekteja meneillään monissa maissa mukaan lukien oman maani, mutta varsinaista kunnollista tuotantoa ei ole ja tässä on pieni ongelma ajoituksessa ja nyt on vaikeaa nähdä tai ennakoida, että liuskekaasu sähkön yhteydessä kehittyisi siinä aikataulussa, joka sopisi yhteen sen kanssa, kun siirrymme pois kaasun ja sähkön käynnistä vuoteen 30 mennessä. Ja tämä mielestäni on lisämutka, joka pitää pitää mielessä. Kiitos. Grazie, kollega eh, Butikofer. Kiitoksia. Sitten vihreiden varjoesittelijä Butikofer. Thank you, chair. Kiitos, puheenjohtaja. Olen aivan samaa mieltä analyysistänne tai esittelijän analyysistä sen suhteen, että meidän pitäisi olla liuskekaasun odotusten suhteen hyvin realistisia. Minu, minulla nyt tässä on mielessä ennen kaikkea kansalaisten ö, rooli, jotka eivät halua jäädä kaasuteollisuuden jalkoihin. Monissa valtioissa on jo saatu, on jo jouduttu perääntymään, koska kansalaiset ovat protestoineet, kuten Ranskassa ja Bulgariassa. Herra Kalfin sanoitte, että tukisitte mietintöä, mietintöä laajasti, sillä teidän maassanne monet ovat paljon kriittisempiä. Olen, olen, en ole kyllä tyytyväinen esittelijän mietintöön. Minulla on muutama kommentti. Ensinnäkin tässä mietinnössä sanotaan, että, että aikaiselle etsinnälle saadut kriteerit ovat riittäviä, mutta Oettingerin komission osasto on tutkimuksissaan saanut tuloks, tulokseksi, että jos liuskekaasun liuskekaasuun sijoitettaisiin enemmän, niin EU-lainsäädäntö pitää tarkistaa. Eli ei pitäisi aina sanoa, ei pitäisi sanoa vain puolta totuutta. Kun otetaan huomioon, että jäsenvaltioilla on täysi ö, vapaus tuottaa energiaa näin, jos ne haluavat, meidän pitäisi yhteisenä eurooppalaisen lähestymistapana sanoa, että, että, että mahdollisimman ajoissa meidän pitäisi ottaa käyttöön tämä yleinen sääntelykehys. Toiseksi meidän pitäisi ainakin, sijoit- ainakin tiukentaa muotoiluja kemikaalien suhteen ja avoimuuden suhteen. Meidän pitäisi antaa etuoikeus sellaiselle teknologialle, joka lupaa vesisarjoituksen olevan mahdollista ilman kemikaaleja. Tietysti kansalaiset ovat terveydestään huolissaan ja ne ovat kaikkien huolenaiheiden listan yläpäässä, joten jos tuotanto voidaan toteuttaa ilman kemikaaleja, mielestäni se olisi yksi tärkeimmistä prioriteeteista. Tämä polttoaine. En, en ole samaa mieltä siitä, että tämä polttoaine on ikään kuin siirtymävaiheen polttoaine vihreämpään energiantuotantoon, sillä ei ole saatu vielä lopullisia tietoja kasvihuonekaasupäästöistä. Tuen sitä toivo, tuen sitä, mitä Rova Hall sanoi, että pyydettäisiin JRCltä lausuntoa kasvihuonekaasupäästöistä, enkä ole ollenkaan varma, että kasvihuonekaasu tulokset liuskekaasun kohdalla olisivat niin öm, positiivisia kuin mitä on odotettu. Yksi tärkeä seikka on se, että kun olemme nyt jälkeen, jääneet jälkeen USAn kehityksestä, meidän pitäisi yrittää hyötyä USAn osaamisesta ja kokemuksesta. Että esimerkiksi EPA asettaa nyt kriteerejä vesisärätykselle ja he vaativat, että esimerkiksi 85 prosenttia päästöistä otettaisiin talteen. Meidän pitäisi ainakin ottaa mukaan kaikki nämä tällaiset kriteerit ähm, eurooppalaisessa lainsäädännössä. Kiitos. Ultimo shadow per DCR. Sitten viimeinen esitteli herra Chimanski, ECR. Pyydän katsomaan vähän kelloakin. Mm yritän puhua lyhyesti. Haluaisin kiittää esittelijää tästä hyvin avoimesta mietinnöstä ja yhteistyöstä. Haluaisin vastata myös tällä, tässä herra Pytikofferille. Olen nimittäin samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi hyötyä amerikkalaisten kokemuksesta. Yhdysvaltain kokemuksen yksi osa on sitä, että on vain yksi tutkimus, Hortin tutkimus, joka osoittaa, että liuskekaasun päästöt olisivat korkeampia kuin hiilen. Ja tämä, tämä tutkimus äh, perustuu venäläisiin standardeihin, jotka ovat alempia. Amerikkalaisten kokemus näyttää siis selkeästi, että liuskekaasu on puhdas vaihtoehto ennen kaikkea niissä maissa, jotka keskittyvät hiileen energiantuotannossa. Ongelmana on myös se, että yritämme ehdottaa teollisuudelle vesisärjätystä ilman, ilman materiaaleja. Tämä olisi sama kuin ehdotettaisiin tuulivoimaloiden rakentamista ilman kunnon materiaaleja. Bulgaariassa ei ole yhtäkään yhtäkään yhtäkään tällaista hanketta, jonka, jonka jalkoihin kansalaiset olisivat jääneet. Eli emme, emme kyllä usko, että tässä kansalaiset jäävät jalkoihin. Minun täytyy sanoa, että, että liuskekaasu ja tavanomainen liuskekaasu ja tavanomainen kaasu ovat resursseja, joita meillä on Meillä ei ole paljon resursseja. Meidän pitäisi olla varovaisia tämän uuden resurssin kanssa, joka tulee markkinoille. Kun markkinoille tulee enemmän kaasua, sitä lisää kilpailua. Kilpailun lisääntyminen tietysti ö, lupaa parempia hintoja ja parempia markkinoita kuluttajille. Tämä ö, ö, yhden ai- tämä Samanaikainen kaasumarkkinoiden parantuminen ja sisämarkkinoiden kehittyminen luovat hyvää synergiaa ja ne, tämä myös luo enemmän kilpailua markkinoille. Monet ihmiset ovat huolestuneita tutkimusten volyymista. Poliitikkojen tehtävänä ei ole, tehtävänä ei ole mar, poliitikkojen tehtävänä ei ole päättää markkinoista. Markkinat päättävät, mikä on taloudellisesti kannattavaa ja haluttavaa. Meidän roolimme ei ole nyt se, että vahingoitamme tätä teollisuutta. Eli meidän ne pitäisi tästä nyt hätiköidä. Kiitos. Grazie. Eh, ci sono ancora cinque interventi. Kiitoksia. Täällä on vielä viisi puheenvuoropyyntöä. Pyydän, että nämä kollegat todella pitäytyvät kahdessa minuutissa, koska meillä on vielä yksi asia esityslistalla ja, ja vielä tiedonantojakin koskien eilistä koordinaattorinen kokousta, joten tarvitsemme vielä vähän aikaa. Siksi pyydän todella, että kaikki pitäytyvät kahdessa minuutissa ehdottoma, ehdottomasti. Marcin Kiewicz, olkaa hyvä. No, dziękuję Pani Przewodnicząca. E, bardzo skracam moją wypowiedź, moją wypowiedź e, puheenjohtaja. Niekonwencjonalne źródła energii będą miały zdecydowane konsekwencje dla rynku globalnego. Hyvät naiset ja herrat, energian e, e, poikkeukselliset lähteet ovat erittäin tärkeitä jatkossa markkinoilla. Siksi EU pitäisi kohdella kaikkia energialähteitä yhtäläisellä tavalla. Ja haluaisin vedota Euroopan komission. Mielestäni tarvitsemme ohjelman, jolla tuetaan geologista tutkimusta, jotta voidaan analysoida va- liuskekaasuvarantoja Euroopassa. Yhteisellä energiamarkkinoilla tämä voi olla ratkaisevan tärkeää. Me näemme, mitä USAssa tehdään ja mitä siellä tapahtuu. Ja ehkä olisi mahdollista täytäntöönpanoa näitä teknologioita ilman kielteisiä ympäristövaikutuksia. Tämä oli se varsin tärkeää Euroopan talouden kasvun kannalta. Ja vielä yksi lyhyt kommentti herra Butikoferille. Jos me haluamme rajoittaa hiilienergian käyttöä ja tuotantoa, niin silloin tarvitaan riittäviä kaasuyksikköjä jotka voidaan vastaavasti ottaa käyttöön. Ja sama koskee kaikkia niitä, jotka puhuvat vihreistä energian lähteistä. Ainoa vaihtoehto, jotta järjestelmä ei pysähdy, on maakaasu. Se on siis ainoa mahdollinen mahdollisuus minun kannaltani katsottuna. Kiitoksia. Eh, Madame Kolaska-Bobiska, please. Sitten Rova Kolarska-Bovinska, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää Rovat Savelaa tästä mietinnöstä, joka on erittäin onnistunut. Tällä hetkellä me, me tässä valiokunnassa valmistelemme ö, tarkistuksia ja tässä pitäisi keskittyä energiateollis- energiamarkkinoihin ja energiaan turvallisuuteen, sillä ympäristövaikutuksista niistä keskustellaan ympäristövaliokunnassa, eli pitäisi nyt keskittyä tämän mietinnön pääkohtiin ja pääaiheeseen. Sitten vielä yksityiskohtiin. Kollegat mainitsivat, että 2013 on hyvin epärealistinen tavoite liuskekaasun käyttämiseen energialähtenä. Mielestäni tämä ei ole epärealistista kuitenkaan Puolassa, sillä, sillä äm, aloitamme äh, rakentamisen äm, tai etsinnän vuonna 2014-2016, eli 2030 äh, ei ole epärealistinen tavoite. Ja sitten nämä kansalaisten reaktiot tietyissä maissa, joista Bytikoff puhui. Minä olen matkustanut Pelskan alueella, jossa on paljon liuskekaasua. Siellä taas vastutetaan, siellä vastutetaan paljon enemmän tuulivoimaa ja biokaasuja kuin liuskekaasua, joten voin kyllä sanoa, että – Kansalaiset vain pelkäävät, etkevät tie, eivätkä he tiedä paljon uusista energialähteistä. Liuskekaasuhan on vain yksi uusista energialähteistä ja vihreät energialähteet ovat myös uusia kansalaisille. Eivätkä kansalaiset niitä ymmärrä sen enempää kuin liuskekaasuakaan. Meidän pitää siis luopua tästä ideasta, että vihreät, vihreät energianlähteet ovat heti hyväksyttyjä kansalaisten parissa. Tässä on kyse siitä, että annetaan kansalaisille varmuus siitä, että tietyt virastot ja tahot huolehtivat esimerkiksi veden, vesihuollosta ja ympäristöasioista. Ja tätä, tämä kaikki on otettu huomioon rouva Savelan mietinnössä. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Koshe. Oi, merci. Bien. Kiitoksia. Haluaisin vielä pari huomiota tähän lisätä. Ensinnäkin kaasu. Mm, erityisesti tuon kohdan yhdeksän mukaan se ei vaikuttaisi ympäristöön yhtä paljon kuin hiili tai öljy. Minä uskon aivan päinvastoin. Ehkä tämä ei ole kovin intuitiivista, mutta kun katsotaan kokonaisuudessaan kaasua, eikä ainoastaan sen äh, pumppamista ja kuluttamista, vaan myös sen kuljetusta ja käsittelyä, niin kyllä siitä tulee paljon enemmän hävikkiä kuin äh, öljyn ja hiilen osalta. Sen äh, ekologinen jalanjälki kasvihuonekaasupäästönä on paljon, ainakin nyt yhtä suuri tai suurempi kuin muiden fossiilisten polttoaineiden, erityisesti kun tulee kysymykseen konventionaalinen maakaasu ja liuskekaasun kohdalla tämä pitää vielä enemmän paikkaansa virallisessa amerikkalaisessa tutkimuksessa USGS-tutkimuksessa on todettu, että, vai, että Pohjois-Dakotasta Teksaseen asti tämä vesisäröitys saa aikaan maan, tällaista sismistä toimintaa, eikä ainoastaan vesi ole näin ollen ongelma tai kemikaalit, vaan vaan myös sismografia. Ja nämä järjestysvaikutukset voivat olla paljon suurempia silloin, kun käytetään vesisärötystä tämän kaasun saamiseksi. Kyseessä eh, on metaani eikä hiilidioksidia. sen, ja sen säteilyarvo on suurempi kuin hiilidioksidi, monta kertaa suurempi. Sitten teollisuuden kannalta ja talouden kannalta, niin kuin tiedätte, liuskekaasun osalta nopeasti päästään huippuhyödyntämiseen ja sitten se äkkiä loppuu kahden kolmen vuoden alussa 80 prosenttia on saatu jo pumpattua ja sitten on pakko porata puolen kilometrin tai kilometrin päässä tai vielä vähän kauempana ja porata taas uudelleen, joten jos puhutaan näiden energiayritysten johtajien kanssa, niin ei, ei mitenkään voida ajatella, että pitkällä aikavälillä tämä ala olisi tuottava. Sitä on ollut olemassa vasta viisi vuotta Yhdysvalloissa, eikä ole ollenkaan selvää, että tämän taloudellinen tuottavuus olisi pitkällä aikavälillä taattu. Kiitoksia sitten Rova Hybner. E, chciałam podziękować koleżance Savela za bardzo... Kiitos esittelijälle tästä hyvin, hyvin ammattimaisesta mietinnön valmistelemista. Hän tarkasteli hyvin tarkasti teollisuutta ja energia-alaa, mutta toisaalta hän keskittyi myös ympäristön suojeluun. Hän on todistanut, että meidän pitää valvoa tätä prosessia jo ennen kuin se alkaa. Siis jo etsitään näitä esiintymiä ennen kuin tuotanto alkaa. Esittelijä on myös osoittanut, että huolenaiheita on, mutta huolenaiheet voi vaan, niihin voidaan vastata. Me haluamme keskittyä niukkojen resurssien ongelmaan. Ja kyllä meidän pitää miettiä sitä, miten Eurooppa voi vastata energiatarpeisiinsa. Meidän pitää lisätä tutkimusta. Mikä on esimerkiksi Ranskan tilanne? Aikooko Ranska luopua täysin ydinvoimasta, sillä muiden eurooppalaisten alueiden kansalaiset eivät ole, eivät ole tähän välttämättä tyytyväisiä. Sanotaan, että ydinjätteet ovat aikapommi. Ehkä ydinvoimasta pitäisi siis luopua. Mutta en ole varma, ehkä, ehkä maiden pitäisi voida järkevöittää omaa energiantuotantoa sillä tavalla, kun he pitävät hyvänä. Meillä on tavoitteena vähähiilinen yhteiskunta vuoteen 2050 mennessä, eli haluamme käyttää yhä vähemmän hiiltä. No, meidän pitää antaa itsellemme mahdollisuus oppia, onko mahdollista korvata hiile, hiili jollain muulla lähteellä. Kiitos siis esittelijälle. On tärkeää, että etsitään vaihtoehtoja ja suojellaan ympäristöä. Kiitos. Brody. Kiitoksia. Vielä viimeinen puheenvuoro, kollega Prodi. Kiitoksia puheenjohtaja. Yhdyn edellä aikaisemmin puhujiin kollegoihin siinä mielessä, että olisi pidettävä vara näiden näkökohtien osalta, jotka koskevat sitä, että nämä esiintymät hyvin nopeasti tyhjennetään ja sitten edelleen kalleita porotaan yhä uusissa paikoissa aika hurjallakin tavalla. Kyseessä on kallion poraamisen ympäristövaikutukset ja kemikaalien sekoittaminen veteen, jolla saattaa olla valtavan vakavia seurauksia. En nyt mitenkään haluaisi vastustaa tätä periaatteesta, mutta haluaisin, että verrataisiin tätä muihin mahdollisuuksiin tuottaa kaasua. Jos ajatellaan vain metsä- ja maataloustuotteen jätteitä ja, ja saastuneiden alueiden viljelyä energiantuotantotarkoituksissa – on mahdollista saada aikaan biomassaan muuttamista kaasuksi ja tuottaa kolmas osa kaasun tarpeestamme. Näin voisimme hyödyntää omaa aluettamme ja, ja myös huoltaa ympäristöä niin kuin ilmastonmuutos sitä edellyttää ennen kuin lähdetään poraidemaan maaperää tavalla, joka voi aiheuttaa suurta vahinkoa ekologiselle järjestelmällemme. Meidän on todella pohdittava tätä Yhdysvalloissa. Näin ehkä voidaan tehdä, koska siellä väestön tiheys on äärettömän alhainen. Meillä on täällä aivan toinen tilanne ja meidän on oltava paljon, paljon tarkempia tässä. Kiitoksia. Pyydän, että komission edustaja puhuu todella, todella lyhyesti olemme aivan jäljessä. Thank you very much, uh, Madam Chairman. I will... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun todellakin ihan lyhyesti. Olen täysin tietoinen siitä, että teidän pitää edetä tähän viimeiseen kohtaan. Ne komission puolelta olemme tyytyväisiä tähän mietintöön ja olemmekin iloisia, että parlamentti on kiinnostunut ö, liuskekaasusta. Sehän on, kuten ehkä tiedätte, asia, jota komissio ihan enemmän määrin käsittelee. Kun sanoin, että työ, laadimme tätä kertomusta, se johtuu erityisesti siitä, että tässä mietinnössä korostetaan sitä, kuinka tärkeää on vielä loppuun sisämarkkinat. Ja meidän näkemyksemme mukaisesti tämä on erittäin tärkeä aspekti, jotta voidaan saada kaasu ja myös epätavalliset kaasulähteet kuluttajien käyttöön. Me olemme myös erittäin iloisia nähdessämme ja kuullessamme tämän päivän keskustelussa, kun aiheena on liuskekaasu, että sillä on selkeästi oma asemansa, kun pyritään hiilettömään talouteen ja täl, miten päästään, mitä vaikutaan tiekarttaan 2020. Kuinka suuresta lisäkasvumäärästä pitäisi puhua? Yhteistutkimuskeskus on laatinut suuren tutkimuksen tästä aiheesta ja se aikoo julkistaa tulokset aika lähitulevaisuudessa, toivottavasti ennen kesätaukoa. Aika paljon on puhuttu vuoropuhelusta kansalaisten kanssa ja suunnallisen hyväksynnästä. Ja olemme tietoisia, että tämä on tärkeä kysymys ja olemme kiitollisia siitä, että Euroopan parlamentti on varannut varojakin tähän, koska nyt olemme ryhtymässä tutkimaan asiaa tarkemmin. Ja vielä lopuksi puhuisin mm, liuskekaasun kasvihuonekaasupäästöistä verrattuna muihin fossiilisiin polttoaineisiin. Nyt ollaan viemässä loppuun erästä tutkimusta ilmastopääosastossa aiheesta ja se pitäisi saada tietoon varsin lähitulevaisuudessa myös. Kiitoksia. Kiitoksia. Helmer vielä unohtui. Pyysin vain, vi, vai, vain minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Minua nyt järkyttää, että tässä ei ole mainittu kilpailukykyä eikä energian hintoja Tämä suuri ongelma on se, että Kiina ja Intia ö, tuottavat halpaa hiilivoimaa ja USAssa ö, kaasun hinta on alentunut huomattavasti liuskekaasun takia, joten kaikki kilpailijamme saavat halpaa energiaa, kun me taas Euroopassa nostamme energian hintaa, kun ö, sijoitamme liikaa ö, uusiutuviin energianlähteisiin. Meidän pitäisi tehdä teollisuudestamme kilpailukykyisempiä ja meidän pitäisi par- parantaa maksutasetta sekä vahvistaa toimitusvarmuutta. Ja siksi me näe, ja sen, sitä huolimatta me huomaamme, miten vihreät lobby, lobbaajat hysteerisesti puolustavat uusiutuvia energian, energialähteitä ja he vihaavat liuskekäysoja ja muita polttoaineita. Me, tietysti meidän pitää tarkastella turvallisuusasioita ja meidän pitää puuttua kansalaisten huolenaiheisiin ennen kaikkea, kun, ennen kaikkea, kun vihreät näin loppaavat. Yksi kollegoista puhui maanjärjestyksestä, maanjärjestyksestä jotka johtuvat hiili, hiilikaivoksista. Tämä ei ole, tämä on vain propagandaa. Kollega Savela, proprio 30 sekuntia. Kiitoksia sitten Savela, 30 sekuntia. Tämä oli hyvin kiinnostava pitkä asia. Pyydän, että aivan lyhyesti vedätte tämän loppuun. Olemme todella jäljessä. Meillä on vielä yksi kohta käsiteltävänä. Ήθελα να πω ότι σε ελέγχθησαν και υπάρχουν ενδιασμοί. Kiitos. Siis mitä juuri nyt tässä mainittiin ja myös vastauksena näihin huolenaiheisiin haluaisin sanoa, että on teknisiä ratkaisuja olemassa. Haluaisin muistuttaa, ja tähän tarvitsen vain 30 sekuntia, haluaisin siis rohkaista niitä maita, joissa on liuskekaasua, tutkimaan asiaa vielä tarkemmin, sillä meidän pitää tietää, mitkä seuraukset tulevat olemaan. Tietysti meidän pitää ottaa kaikki huolenaiheet huomioon, mutta Euroopan pitää olla myös rohkea. Meidän pitää käyttää omat energianlähteemme. Eurooppa on tarpeeksi iso manner ja me olemme tarpeeksi kehittyneitä, jotta voimme suojella kansalaisten terveyttä. Meidän pitää tutkia asiaa kuitenkin ensiksi tarkasti, jotta voimme tietää, miten kansalaisten terveyttä voidaan suojella. Kukaanhan he ei halua tällaisia haittoja. Kaikki tiedot, joita, jotka olemme saaneet tähän mennessä, sanovat, että voimme edistyä asiassa. 8. toukokuuta on tarkistukset. Tämä, että päättyy tähän. Nyt menemme eteenpäin. Ja annan puheenvuoron Gaston Frankolle. Aiheena on live-ohjelma ympäristöä ja ilmastoa koskeva asia. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän hoitaa tämän nopeasti. Uskon, että tämä uusi ohjelma Life kyllä ansaitsisi vähän enemmän aikaa, mutta haluan nyt kuitenkin esitellä tämän lausuntoluonnokseni. Olen tehnyt 19 tarkistusta tähän asiaan, joka liittyy vahvasti ympäristöön. Se on tässä haaste, koska tämähän on teollisuusvaliokunta ja tämän tiedän oikein hyvin. Tässä tietenkin myös kuullaan alue, aluepolitiikka- ja budjettivaliokuntia olen, olen tyytyväinen komission ehdotuksesta, jonka kautta saadaan pysyvä ympäristöä koskeva väline kaudelle 2014-2020. LIFE on ohjelma, joka on tehnyt tulosta ja e, Euroopan kansalaiset ovat olleet siihen tyytyväisiä, vaikka kokemuksia mm, olisi vielä parannettavakin. Voidaan mainita tässä Natura 2000 rahoitus LIFE Natur kautta vuonna vuodesta 1992 alkaen. Tämä on ollut innovoiva ajatusriisi, aivoriihi ja parantunut ympäristölaatua ja edistänyt ympäristölainsäädännön aikansaantoja Euroopan tasolla. Uudessa ohjelmassa, jota komissio ehdottaa, keskitytään enemmän oman aikamme ympäristöhaasteisiin siinä mielessä, että siinä on mukana nyt myös ilmastotoimet. Nyt käyn läpi tässä niin viisi tärkeintä kohtaa. Ensinnäkin integroidut hankkeet. Tämä on suurin innovaatio tässä hankkeessa ohjelmassa. Kyseessä ovat ilmastoon liittyvät hankkeet, joissa hyödyntää synergiaa eri rahastojen kansallisten äh, varojen ja yksityisen julkisen rahoituksen välillä. Tämä on toki kunnioitettava pyrkimys. Voidaan kyllä ajatella, että paikalliset ilmastohankkeet eivät olisi kovinkaan hyödyllisiä. Kuinka sitten tämä käytännössä tulisi toimivaan? Menettelyt, aikataulut, eri rahastojen ehdot poikkeavat toisistaan. Täydentävyyskäsite ei ole mukana kaikissa asetuksissa kun varaan, vaarana on, että tietty rahasto ei, ei voisi rahoitusta antaa, kuinka komissio aikoo varmistaa ohjelman hyvän sujumisen näistä integroidusta hankkeista. Komission ehdotuksia olisi vielä selvennettävä parlamentissa. LIFE-ohjelmasta pitäisi tulla todellinen tehokas väline edelleen eh, bi, bi, mm, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen pitäisi olla tässä tärkeänä tavoitteena, mutta eh, prioriteeteista haluaisin vielä mainita meluusasteen tai torjumisen ja kaupunkiympäristön parantamisen. Komission on myös selvitettävä, mitä se tarkoittaa vesikysymyksillä. On mielestäni täsmennettävä, mitä se kattaa ja että siinä on mukana myös meri ympäristö, energiatehokkuus ja jätteiden huolto myöskin ansaitsee erityishuomiota. Tämä liittyy kolmanteen kohtaan, niin yhteisinnovointi. Johdatossa kappaleessa 12 haluaisin viitata ekoinnovoiviin hankkeisiin, demonstrointihankkeisiin, Horisontti 2020 ohjelman tapaisesti Tarvitaan koevaiheita, jotta voidaan testata uutta tekniikkaa ja uusia ympäristö- ja ilmastotekniikoita. Näin voidaan saada aikaan huippuosaamista Euroopan yrityksissä, mukaan lukien pk-yritykset. Neljäs kohta, LIFEin maantieteellinen kattavuus. Olen tyytyväinen siitä, että asetuksen, asetusluonnoksen artiklassa 5 mahdollistetaan rahoitus myös Euroopan unionin naapurimaissa, kuten Välimeren alueella. Meillähän on näiden maiden kanssa yhteisiä ympäristön haasteita. Olen kuitenkin pahoillani siitä, että valtameritakaisia alueita ei ole otettu mukaan. Parlamentissa on valmisteleva toimi, jonka nimi on BEST, jonka tarkoituksena on suojella luonnon monimuotoisuutta valtameren toisella puolella. Voitaisiin toivoa, että näitä toimia pidennettäisiin LIFE-ohjelman myötä niin, että voitaisiin vahvistaa enimmäisbudjettimäärärahat niin, ettei mitään ylilöintejä tule. Sitten viimeinen kohta, kustannusten korvattavuus. Tässä voitaisiin yleisesti pohtia ALVn korvattavuutta, mutta kaikkia näitä ohjelmia sääntelee varainhoitoasetus, ei ainoastaan LIFE-ohjelma. Mielelläni kuulisin teidän kantanne tähän hankkeeseen, mitä tulee pysyvän henkilöstön kustannusten korvattavuuteen, niin tässä en ole komission kanssa yhtään mieltä. Olen sitä mieltä, että nämä kustannukset olisi edelleen korvattava niin, että ei rangaistaisi kan- kansalaisjärjestöjä eikä paikallisviranomaisia jotka ovat vahvasti mukana uuden LIFE-ohjelman toteuttamisessa. Kiitoksia. Grazie collega Franco anche per la disponibilità. Kiitoksia kollega Franco myös siitä, että ymmärsitte kuinka kiire meillä on. Tiedän kyllä, että tämä ansaitsi enemmän tilaa, mutta sitten kun tarkistuksia käsitellään, niin voidaan tämä asia korjata. Van Brent, SDn varjesitte. Ja, dank u voorzitter. Ik zal mij één de rapporteur... Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää valmistelijaa ja minä yritän nyt vain lyhyesti kommentoida tätä aihetta. Ensinnäkin minusta on tärkeää ja tämä koskee monia, jotka ovat kiinnostuneita ympäristöasioita, tietysti tässä voidaan nyt vaatia tiettyjä budjettivaroja. Minä olen kyllä sen puolesta, että varoja ohjattaisiin live-ohjelmaan vielä enemmän. Mutta pitää ottaa kuitenkin huomioon, huomioon, että paikalliset talousarviot ovat rajoitettuja. Tässä pitää nähdä suurempi kokonaiskuva. ryhmänä puolustamme kyllä integroituja rahastoja talousarvion kannalta. Tässä on kuitenkin tiettyjä ongelmia, esimerkiksi arvonlisävero ja henkilöstöasiat. Ehkä voidaan erotella eri kansalaisjärjestöt, jos on instituutilainen taho kyseessä, niin ei instituutioiden taso voi tavallaan rahoittaa toisen maan virkamiehiä. Ja tämä, tämä pätee aivan tava, samalla tavalla tähän arvonlisäverokeskusteluun. Täällä meidän valiokunnassamme on tärkeää tutkia kaikki mahdollisuudet, jotka voisivat edistää ekoinnovointia – menneisyydessäkin tämä on jo nähty. Me tarvitsemme paljon innovointia ennen kaikkea ympäristön alalla ja LIFE voi tässä auttaa meitä. Kiitoksia sitten Fiona Hall. Thank you. I... Kiitoksia. Kiitän lämpimästi herra Franco hänen mietinnöstään. Ja puhun nyt aivan lyhyesti. Ensinnä olen samaa mieltä siitä, että live on ollut menestys ja me to- meidän todellakin pitää tarkastella, miten sitä voidaan, sitä voidaan paremmin tiedostaa. Se ansaitsee tavallaan parempaa julkisuutta ja enemmän sitä, mitä tulee budjettiin. Seuraavan rahoituskehyksen rajoitukset ovat sellaista, pitää ainakin varmistaa, että budjettia laitin kohdalla suojataan, eikä ettei se huku kaikkien suurempien hankkeiden vuonoon. Toiseksi en ole aivan vakuuttunut itsekään siitä, mitä nämä integroidut projektit oikein ovat. Haluaisin kuulla enemmän tästä, mutta olen hiukan huolissani siitä, lisäävätkö ne mitään uutta vai päällekkäistävätkö ne vain tätä ohjelmaa, koska Life-ohjelmaa aikaisemmin hoitti ihan omaa erityisalansa ja olen samaa mieltä Estelen kanssa siitä, että ehkä nämä integroidut hankkeet ehkä tavallaan menettävät hiukan tästä terävyydestään verrattuna aikaisempaan laifissa. Sitten vielä lopuksi, lopuksi olen todella pitkälti samaa mieltä siitä, että OCT pitäisi ottaa tähän mukaan jollakin tavalla. On varsin turhauttavaa, että monet meretakaisista alueista ja maista, niillä on varsin rikas luonto ja luonnon monimuotoisuus. Jos puhutaan ympäristöhankkeista alueellisessa kontekstissa, niin ei ole mitään järkeä, jos Karibian alueella on joitakin saaria, jotka ovat näitä merentakaisia alueita, siksi ne suljetaan pois to- toimista, joita suoritetaan kolmansien maiden kanssa. Minä tuen esittelijää hänen ehdotuksessaan että nämä alueet pitää ottaa mukaan. Kiitos. Grazie. Grazie. Kiitoksia. Sitten kollega Koshi. Oui, merci, madame la présidente. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella esittelijä komissiota tästä asetusehdotuksesta. Tämä merkitsee hyvää edistystä muun muassa se, että luodaan tällainen aliohjelma ilmastotoimia koskien on hyvä uudistus. Sitten johdataan äh, kappale 14, ja metsien suojelu ja hiilen immemiskyky, nämä ovat hyviä asioita. Voidaan kyllä nähdä, että tämä integroituu ekologinen järjestelmän lähestymistapa eikä analyytinen, tämä on hyvä asia. Kollegamme Franco on tehnyt lausunnon, jossa on erittäin hyviä kohtia. Tulemme äänestämään joidenkin hänen tarkistuksensa puolesta, muun muassa, muun muassa koskien näiden valtameren takaisten alueiden ja alueiden mukaan luki, lukeminen koska näillä usein saarialueilla on tehty suuria ponnistuksia. Ne ovat hyvin äh, haavoittuvia il, ilmastonmuutokselle. Täällä on artikla 10 ja 11 11, joihin on hyvä lisätä ekologiset käytävät. Aivan kuten tekin valmistelija, olen yhtä mieltä näistä kulujen tukikelpoisuutta. Nykysäännökset tulisivat vaikuttamaan erityisesti pieniin kansallisjärjestöihin. Rahoitus on tietenkin riittämätön. Tämä, niin kuin täällä on sanottu, 0,3 prosenttia koko budjetista tämä on aivan riittämätöntä. Tietenkin olimme, olimme vaikeissa tilanteissa, mutta tietenkin haluaisimme lisää. Sitten on harmi, että täältä edelleenkin puuttuu se, että raaka-aineet vähenevät koko ajan. Aikaisemmin puhuimme öljystä ja siihen viitattiin, mutta on todella raaka-aineita, jotka eivät ole uudistuvia ja niiden väheneminen eh, ja ekologinen merkitys tietenkin tulee yhä hankalammiksi sitä mukaan, kun ne vähenevät. Minusta se olisi otettava tähän mukaan. Sitten on tämä vähähiilinen talous. No, tämä on aina tänä ilmaus, jonka taakse kätketään ydinenergian edistäminen, eikä sitä pitäisi näin kirjoittaa mielestäni. Tästähän on kysymys. Mutta kaiken kaikkiaan varsin pitkälle tuen teidän lausuntoanne. Tosin johdantosen kappaleessa 16 en kannata hiilen sieppauksen ja varastoinnin edistämistä. Kiitoksia. Grazie, non ci sono altri shadow. Kiitoksia muita varjoesittelijöitä. Ei ole Helmer haluaa taas puheenvuoron. Pyydän teitä jälleen puhumaan lyhyesti. Ei tämä ole mitään henkilökohtaista. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan onnitella esittelijää ja kun hän puhuu biodiversiteetistä, meidän pitäisi olla kaikkien valmis tätä tukemaan. Mutta olen hyvin pettynyt siihen, että niin paljon tästä mietinnöstä ja budjetista keskittyy meidän muodikkaisiin vihreisiin päähänpistoihin. Puhun tässä on ilmastonmuutoksesta ja mietinkin, Ovatko kollegat tietoisia, missä määrin monet tiedemiehet uudelleen arvioivat näkemyksiään eh, ilmastovaroituksista ja erityisesti viittaisin James Lovelockin, tämä guru ja ympäristöliikkeen isoisa, joka keksi elävän planeetan joka viisi vuotta sitten sanoi, että ilmastonmuutos tappaisi koko ihmiskunnan. Ehkä muutamia ihmisiä jäisi <laughs> henkin jonnekin pohjoiseen voille. Tiedättekö, että tänä vuonna hän julkaisi uuden kirjan, jossa hän sanoo, että me olimmekin väärässä. Korostimme liikaa tätä ongelmaa. Ei se olekaan niin huono homma. 20 vuotta sitten luulimme, että tiesimme, miten ilmastoon reagoisi. Nyt me ymmärrämme, että olemme väärässä ja niin paljon siitä, mitä täällä parlamentissa tehdään, on myös väärää ja aivan samoin perustein. Kiitos. Eh, grazie. Eh, grazie alla comprensione dei nostri traduttori. Kiitoksia myös tulkeille ymmärryksestä. Jos saisimme vielä muutaman minuutin, annan puheenvuoron komission edustajalle ja sitten vielä Frankolle. Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä komissiosta täällä kaksi? Minä vastaan ympäristöpääosastoa ja kollegani Mette Quinn taas vastaa ilmastokysymyksistä. Haluaisin komission nimissä kiittää esittelijä Frankoa tästä asiakirjasta, samoin kuin parlamentin jäseniä. Mitä tulee näihin keskusteluihin, haluaisin joitakin asioita korostaa. Ennen kuin annan puheenvuoron kollegalleni Quinnille. Anteeksi, kun puutun tähän asiaan, mutta teillä on vain yksi minuutti käytettävissä. Très, très vite. No hyvin nopeasti sitten. Niin täällä on korostettu muun muassa integroituja hankkeita, kuten valmistelija sanoi, LIFE-ohjelma on hyvin vaatimaton budjetin osalta 0,3 prosenttia. Komissio ajatteli, että tämän ohjelman käyttäminen tulevaisuudessa vipuna muita ohjelmia ajatellen, joista nyt parlamentissa keskustellaan koskien rahoitusnäkymiä, niin se voisi auttaa komissiota toteuttamaan paremmin Euroopan unionin ympäristölainsäädäntöä. Tässä mielessä täydentävyyttä todellakin on korostettu joissakin mm, välineissä, jotka ovat näissä rahoitusnäkymissä, kuten kohesiorahastot. Tämä, tämä yhteinen strateginen puitteisto jonka avulla jäsenvaltiot ja komissio voi toimia. Siinä viitataan LIFE-ohjelmaan, mutta muissa ohjelmissa, kuten yhteisessä maatalouspolitiikassa, olisi kun neuvotellaan rahoitusnäkymistä, olisi tärkeää, että parlamentti korostaisi LIFEin mukana olemista. Sitten mitä tulee näiden integroitujen hankkeiden soveltamisalan on korottu, että olisi otettava mukaan kaupunkialueet, melu, vesi ja muut asiat – Haluaisin vain maista, muistuttaa jäseniä, että budjetti on vaatimaton, emmekä voi kattaa kaikkea tässä asetuksessa, ellei budjettia lisätä. Ja tämä on tietenkin budjetti viranomaisen käsissä ja siinähän parlamentillakin on osansa. Sitten ähm, valtamerien takaiset alueet. Niitä ei ole tässä erityisesti eritelty. LIFE-ohjelman tavoitteena on auttaa yhteisen lainsäädännön täytäntöönpanoa ja valtaveren takaiset alueet toki pitäisi olla katettu. Täällä on päätös, joka kattaa tämän asian, enkä tähän yksityiskohtiin nyt mene, eikä ehkä tarvitse erityisesti mainita näitä alueita asetuksessa, josta tänään puhutaan. Sitten kustannusten tukikelpaisuudesta on varmastikin hyvä viitata varainhoitoasetukseen, josta nyt ollaan neuvottelemassa ei ole ehkä tarpeen muistuttaa näistä ALV-määräyksistä ja henkilöstökulujen tukikelpoisuudesta myöskään. Ehkä kollega vielä lyhyesti. Chiedo veramente, no, chiedo veramente. Olen todella pahoillani, Rovakin. Pyydän, että toimitatte mm, esittelijöiden jäsenille kirjallisesti kommenttin koska nämä viimeiset kolme minuuttia, kaksi minuuttia haluaisin jättää esittelijälle todella pahoillani, mutta kun keskustelu meni nyt sillä tavalla, että emme, emme ehdi enempää. Pyydän toimittamaan kommentit kirjallisen. Franco Gaston. Franco Gaston. Olen, niin Franco, niin olen hyvin pahoillani komission edustajan puolesta. Meillä on todella aikatauluongelmia. Haluaisin kiittää kollegoita ja komission edustajaa heidän myönteisistä panoksistaan. Olemme yhtä mieltä näistä budjettikysymyksistä. Haluaisin rauhoitella kollega, joka lähti jo pois. Integroidut hankkeet eivät korvaa olemassa olevia hankkeita, vaan ne lisää, tulevat niiden lisäksi. Pyrimme nyt suuntamaan toisen tapaisen työskentelytapaan. Siihen tarvitaan vähän aikaa, mutta odotellessa voidaan toivoa vipuvaikutuksia mm, muissa ohjelmissa. Tämäkin on tärkeää. Sitten rouva puheenjohtaja, älkää sanoko Ranskassa, että olen yhtä mieltä näistä vihreiden pakkomielteistä. Kiitoksia. Allora, vi ringrazio. La data per... Eh, kiitoksia sitten. Niin, kiitoksia näistä, näistä pienistä letkautuksista. Sitten eh, tarkistusten jättämisen määrä aika 26.4. kello 12. Nyt ketä vielä kiinnostaa, niin koordinaattoreiden kokouksesta haluaisin vain sanoa, että kolme valtuuskuntaa, jotka menevät Nitsaan, Lanzereen ja Verekkiin, siinä on mukana jäsenet, jotka saavat ohjeistuksen koordinaattoreita lähipäivinä. Mukana ovat ryhmien edustajat ja Energy Straarissa on sitoutumattomista jäseniä. 18 è stato attribuito al gruppo SD che aveva appunto la titolarità. SD sai tämän seuraavan aiheen. Valitettavasti tulkeille ei ole ollenkaan toimitettu näitä papereita, joissa mainitaan puheenjohtajan luettelemat asiakirjat. Sui fondi di coesione e le politiche energetiche. Sitten kohesiorahastot ja energiapolitiikka. Lausunto on annettu SD-ryhmälle. Joo, grazie ancora interpreti per questo. Kiitän tulkkia vielä tästä yli menevästä ajasta. Tietenkin komissio tietää, että kun, kun aika on minuutti, niin sitä ei voi muuttaa kahdeksi ja pyydän pahoittelematta teitä ja kiitän kollegoita.